Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat. Tervo, toivotan kaikki tervetulleeksi. Olen iloinen niiden puolesta, jotka ovat tänne päässeet ei nyt näytä siltä, että meidän täytyy heti laittaa ovea kiinni, koska sali on liian täynnä. Tämä ei ihan siltä vielä vaikuta, mutta kuitenkin mukavaa, että ne, jotka ovat paikalla, ovat todellakin paikalla. Meillä on tänään kuulemistilaisuutemme alku. Kaikki tämä, joka täällä näkyy, lähetetään nettiin. Voitte, teidät voidaan siis nähdä myös ulkona kuvaruuduilta. Ja haluan nyt jo sanoa teille, että kuulemistilaisuuden jälkeen meillä on pieni koktailtilaisuus. Oven edessä järjestetään sitten pieni koktailtilaisuus. Tänään on ensimmäinen päivä kuulemisessamme. Meillä on aika tiivis ohjelma ja kiitän kovasti erityisesti kaikkia asiantuntijoita, jotka ovat valmiita keskustelemaan kanssamme se asiantuntijoiden kirjo, joka minulla on täällä, joka on, istuu täällä ylhäällä oikealla ja vasemmalla puolella, niin on vain yksi paneeli. Meillä on kolme muuta paneelia, yksi vielä tänä iltapäivänä ja lisäksi huomen aamupäivällä kaksi paneelia. Minun ei varmaankaan tarvitse paljon enempää kertoa mandaatistamme meidän eh, erikois, eh, erityisvaliokuntamme surevaliokunnan mandaatista. Täysistunto on antanut meille hyvin paljon tehtäviä. Meidän tulisi ähm, määritellä ensinnäkin parlamentin prioriteetit lainsäädännöllisesti ja budjetillisesti. Meidän täytyisi ehdottaa rakennetta seuraavia äh, rahoituspuitteita varten ja myöskin ehdottaa, kuinka pitkät nuo puitteet tulisi olla. Meidän tulisi antaa myöskin ehdotuksia uusista rahoitusvälineistä ja suuntaviivoista niiden jakautumisesta otsakkeiden sisällä ja niiden välillä. Ja lisäksi meidän tulisi kuvailla menojen ja tulojen välistä yhteyttä, tarvitsemmeko omien varojen järjestelmän uudistusta. Tämä on meidän kysymykseni ja tämä meidän täytyy, tähän meidän täytyy vastata tämän valiokunnan mandaatin loppupuolella. Lopussa ja tämä loppu meidän aikatuolemme mukaan on kesäkuussa täysistunnossa 2001. Äh, me, äh, lopussa me haluamme, että meillä on monivuotisten rahoitusnäkymien äh, parlamentin kanta valmiina ja haluamme vaikuttaa komission ehdotukseen rahoituspuitteista. Mehän olemme sopineet, että teemme rinnakkaisesti töitä ja tämä rinnakkaisuus ei tarkoita eh, matemaattista rinnakkaisuutta. Eh, siinähän siitähän ei ole kyse, vaan kyse on siitä, että me jatkuvasti vaihdamme kokemuksia ja tiedät, että komissiolla on myös työryhmä, jossa komission jäsenet keskustelevat siitä, mm, millaisiksi uusien rahoitus näkymien tulisi muokkautua. Emmekä me myöskään halua keksiä pyörää uudelleen, vaan pohjata politiikkaa, jossa ilmeisesti ainakin paperilla, jos olemme asian oikein nähneet, mutta ilmeisesti on suurta Euroopan laajuista yhteisymmärrystä. Ja tätä yhteisymmärrystä löytyy Eurooppa 2020 strategiasta. Euroopan neuvosto on sitä ehdottanut, neuvosto on sitä päättänyt ja me parlamenttina olemme tehneet erittäin myönteisen lausunnon, hyvin vahvistavan myönteisen lausunnon ja tämän strategian tavoitteet Eurooppa 2020 on älykäs kasvu, kehitys, joka pohjautuu äh, teollisuuteen, joka pohjautuu mm, äh, tietoon, äh, ekologinen, integratiivinen kasvu ja yhteiskunta, jossa on korkeaa työllisyyttä, alueellista ja taloudellista integraatiota. Nämä tavoitteet on saavutettava kaikilla mahdollisilla välimeillä sekä yhteisön tasolla että myöskin jäsenvaltioiden tasolla. Nyt kun puhuimme eurooppalaista lisäarvosta, tämän jo mainitsimme ja kun saimme esittelijämme pohdinta-asiakirjan, Salvador Garrigan pohdinta-asiakirjan, sanoimme, että tämä onnistuu ainoastaan, jos nämä tavoitteet eivät eivät ainoastaan tavoitteet toimi yhteen, vaan myöskin eri tasot, alueellinen, jäsenvaltioiden ja Euroopan taso toimi yhteen. Ainoastaan, jos nämä kaksi asiaa toimivat yhteen, eivätkä toisiaan vastaan, mikä on menneisyydessä joskus tapahtunut, niin silloin voimme olla menestyksekkäitä. Ja jos nyt katsomme, että mitä mahdollisuuksia meillä on tavoitteidemme saavuttamiseen, niin näemme, että Euroopassa on ainakin kolme eri ähm, vipua, nimittäin lainsäädäntö, koordinointi ja Euroopan budjetti, äh, Euroopan rahoitus. Ja tietenkin lähdemme siitä, että tarvitsemme äh, näiden kolmeen välineen yhdistelmää Euroopassa. EUn budjetti ainakin sitä varten, mitä me tässä työstämme, sillä täytyy olla avainrooli strategiamme täytäntöönpanossa. Ja tämän strategian tulisi olla koetinkivi sille, millaisia ovat äh, tulevat menoohjelmamme ja mitä lainsäädännöllisiä toimenpiteitä niihin yhdistämme. Me kaikki tiedämme, että EU-budjetin menot eivät ole kovinkaan suuret, kaksi prosenttia kaikista julkisista menoista Euroopan unionissa. Kuitenkin olemme sitä mieltä, että tätä ei tulisi vähätellä, koska Euroopan budjetti luo kannustimia ja määrittelee painopistealueita. Kuitenkin olemme myös sitä mieltä, että tarvitsemme parempaa synergiaa EUn menojen ja kansallisten budjettien välillä. Ja on selvää, että investoinnit 2020 strategian mukaisesti, niiden on tultava erityisesti kansallisista budjeteista, mutta siitä huolimatta eh, ne on määriteltävä EUn tasolla. Meidän pieni eurooppalainen budjettimme, vaikka se absoluuttisina lukuina joskus vaikuttaakin suurelta, mutta meidän pieni eurooppalainen budjettimme on, sen on luotava mahdollisimman suuri eurooppalainen lisäarvo ja sitä on hyödynnettävä niin, että tavoitellut asiat voidaan todellakin saavuttaa. Vielä Eurooppa 2020 strategia ei ole täysin valmis vielä keskustelemme siitä, eikä kaikista toimenpiteistäkään ole vielä sovittu. Mutta yksi asia on selvä. Kaikki yhteisön politiikat, myöskin maatalouspolitiikka, kohesiopolitiikka, ulkosuhdepolitiikka, kaikkia näitä politiikan aloja tarvitaan tämän strategian tukemiseksi ja lähden siitä, että kaikki kollegat ovat kanssani samaa mieltä siitä, että tämä strategia Eurooppa 2020 on se strateginen politiikka Euroopassa seuraavalle vuosikymmenelle ja myöskin viitekehyksimme seuraavia rahoituspuitteita varten. Tältä pohjalta olemme jo keskustelleet, kun tarkastelimme Salvador Garrigan pohdinta-asiakirjaa. välineet, kuten rakennerahasto, maatalouspolitiikka, tutkimuksen puiteohjelma, maaseudun kehittämisen rahasto ja kilpailukyvyn ja innovaation ohjelma, niitä meidän on tarkasteltava ja muutettava niin, että niiden vaikutusvalta voidaan maksimoida tai optimoida. Meidän täytyy varmistaa tehokkuus ja kasvattaa tehokkuutta ja luoda sitä eurooppalaista lisäarvoa, josta olemme olleet koko ajan vakuuttuneita, että sitä pystymme luomaan eurooppalaisella budjetilla. Kaikki vieraamme ja asiantuntijamme ovat sydämellisesti tervetulleita ajattelemaan vähän uudella tavalla, rajat ylittävästi mm eri tavoin kuin me täällä ehkä sanomme tai ajattelemme, otamme kyllä vastaan kriittisiä kommentteja, mitä tulee nykyiseen budjettiimme ja sen rakenteeseen, ja lisäksi myös kriittisiä kommentteja ja ajatuksia sen suhteen, mitä meidän tulisi tehdä tulevien rahoituspuitteiden suhteen mitä toimia voitaisiin niputtaa Euroopan palaissa budjetissa, mitä asioita voidaan paljon paremmin käsitellä Euroopan tasolla kuin yksittäisissä jäsenvaltioissa. Olkaa rohkeita. Tässähän on kuitenkin kyse EUn tulevaisuudesta ja yksi asia on selvää. Emme me voi aloittaa tulevaisuudesta, jos 2000 2014 äh, ryhdymme äh, uusiin rahoituspuitteisiin, vaan Euroopan 2020 strategiaa meidän on toteuttaa huomisesta lähtien, joten meidän täytyy tämänhetkisten rahoituspuitteiden viimeisiä kolmea vuotta tarkastella myöskin siinä valossa, miten voimme saavuttaa 2020 tavoitteet. Tässä on kyse siitä, että luomme mallin sosiaaliselle markkinataloudelle tulevina vuosikymmeninä Euroopan unionissa. Sydämesi tervetuloa vielä kaikille ja aloitamme nyt asiantuntijapaneelimme. Meidän asiantuntijamme, heitä johtaa juontaja, joka esittää asiantuntijoille kysymyksiä ja pyytää heiltä myöskin vastauksia. Ja meillä on kolme tai neljä erilaista asiantuntijaa, aina riippuen paneelista. Aluksi haluaisin sanoa hiukan, miten tämän tulisi toimia. Me olemme ajatelleet asian niin, että paneelin aikana juontaja saa viisi minuuttia alustuspuheenvuoroa ja siinä aikana hän voi esittää ne kysymykset, joihin hän mielellään haluaisi vastauksen asiantuntijoilta ja jokainen asiantuntija hänellä on sitten viisi minuuttia aikaa antaa ensimmäisiä vastauksia. Sen jälkeen meillä on kysymyskierros kollegani voivat esittää kysymyksiä ja pyytäisin hyvät kollegat haluaisimme eloisaa keskustelua, sen haluaisin tässä jo mainita. Täällä ei tulisi siis pitää mitään miniesetelmiä eikä antaa mitään lausuntoja, vaan pyytäisin todellakin, että esitätte kysymyksiä. Ja sen jälkeen, kun kollegat ovat esittäneet kysymyksiä, maksimissaan kahden minuutin kysymyksiä, palaamme paneeliin ja juontaja yhdistelee hiukan näitä kysymyksiä niin, että asiantuntijat voivat vastata näihin kohdistetusti. Katsotaan, miten tämä toimii ajallisesti. Minä en mitenkään vastusta sitä, että meillä olisi sitten toinen ja kolmaskin kyselykierros kollegoille. Minä en myöskään vastusta sitä, että joku kollega toisella kierroksella ehkä esittää toisenkin kysymyksen, koska minä tiedän, että äh, eloisassa keskustelussa usein vastauksista syntyy uusia kysymyksiä, jotka mielellään haluaisi esittää ja joihin mielellään haluaisi vastauksen. Tässä nyt kaikki rakenteesta. Nyt menemme ensimmäiseen paneeliin ja toivotan tervetulleeksi herran professori Andres Sapirin. Hän on kansainvälisen talouden ja Euroopan integraation professori Brysselin vapaassa yliopistossa. Sitten toivotan tervetulleeksi herra Patrick Presslerin. Hän on Fraunhofer-instituutin johtaja täällä Brysselissä, Jose Reis. Hän on taloustieteiden laitoksen johtaja Coimbran yliopistossa. Toivotan tervetulleeksi myöskin rouva Leslie Wilsonin. Hän on Euroopan yliopistojärjestön pääsihteeri. Ja sitten meidän juontajamme Andrea Render, Renda. Hän on Euroopan politiikan tutkimuskeskuksesta, European Policy Studies keskuksesta. Teillä on vuoro. Thank you very much, uh, Frau Haug. Kiitoksia, Rova Haug. Ensin haluaisin kiittää teitä kutsusta tulla tähän mielenkiintoiseen paneeliin ja jopa toimimaan tässä äh, juontajana. Varmaankin aika helppo tehtävä, kun ajatellaan kykyä, pätevyyttä, jota täältä paneelista löytyy. Ja haluaisin myös kiittää herra Rodriguezia, että kutsui minut mukaan paneeliin. Paneelin otsikko viittaa älykkääseen kasvuun. Ja tehän tiedätte, että meidän täytyy tulevina vuosina oppia käyttämään sanoja älykäs, kestävä, kattava. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun me joudumme oppimaan tiettyjä sanoja, uutta kielenkäyttöä, jargonia. Nyt on ollut vuosikymmenen takana, jossa muutettiin EU: ta kaikkein kilpailukykyisemmäksi tietopohjaiseksi taloudeksi, olemme läpikäyneet sen, että aikaisemmin erillisiä käsitteitä kuin kilpailukyky, kestävä kehitys on siirretty yhteen. Ja kaikki nämä eri tavoitteet, pyrkimykset ovat saaneet erilaisen painoarvon ajan mukana, mutta aina ne ovat kuitenkin mukana kulkeneet EUn politiikan ytimessä. Tällä hetkellä on tällaista kestävää älykästä kasvua, osallistuvaa kasvua. Meillä on uusi agenda, uusi strategia, EU, EU 2020-strategia. Erittäin kunnianhimoinen ohjelma. Jos otan vain jotakin lippulaiva-aloitteita tästä ohjelmasta, niin ainakin yksi, nimittäin digitaalinen agenda. Se, se tulee todennäköisesti vaikuttamaan talouteen täällä, joka ylittää sisämarkkinaohjelman joka johti Euroopan viemään loppuun, lähes loppuun vuonna 1992. Nyt meillä on vielä tämä loppu puristettava tulevina vuosina, näin monien vuosien jälkeen, kun olemme yrittäneet lop- viedä loppuun sisämarkkinahankkeen kokonaisuudessaan. Nyt on todellakin ratkaiseva ai- ajankohta tälle keskustelulle senkin takia, että on totta, että paljon keskustelusta, miten järjestetään budjettia ja rahoitusnäkymiä, joita suunnitellaan kohta vuodelle vuoden 14 jälkeen, mutta tulevaisuus on tässä jo nyt, nimittäin kun myönnetään budjettivaroja, jaetaan niitä. Ja kun näitä, näistä aloitteista ja hallinnosta päätetään nyt EU 2020-strategian aloituksen yhteydessä, ja tämä tulee tämmöisesti määrittelemään, onnistutaanko tässä strategiassa vaiko ei. Ensimmäinen kysymys on, pysty, on, onko EUlla varaa jälleen kerran missata itselleen asettamansa tavoitteet. Joskus kun puhumme politiikan laatimisesta, ohjelmien, ohjelmien tekemistä, niin sanotaan, että se mitä, mitä voidaan mitata, myös voidaan toteuttaa. Näin ei viimeisen vuosikymmenen ole tapahtunut, mitä tuli joihinkin tavoitteisiin, joita piti täyttää Lissabonin mukaisesti. Kun tarkastelemme innovaatiokäsitettä, tietoa, mitä ongelmia sitten on tullut viime vuosina esiin? Meidän pitää tarkastella ongelmia, joita on os tullut esille Lissabonin agendan aikana ja muiden agendojen yhteydessä, joita on juuri julkaistu Lisbon agendan yhteydessä, tavallaan sen suojissa. Ensimmäinen asia, mikä, mikä, minkä voi huomata, on, että todennäköisesti kyke ei ole niinkään talousarvion koosta, mitä tulee julkiseen, julkisiin menoihin, jotka pannaan tutkimukseen, innovaatioon. Jotkut ovat sanoneet, että mitä tulee julkisiin menoihin, tutkimukseen, kehityksessä, niin EU ei juurikaan ole jäljessä muita maita, jotka johtavat kilpailukyvyllisesti. Esimerkiksi USA on tällainen tietysti. Ja yksityinen puoli, sen pitäisi saada vauhtia. Olen nähnyt arvioita EU 2020-strategiasta. Yksi aino, ainoa muutos tulevina vuosina, johon liittyy kaikkein korkein potentiaali vaikuttaa talouteen EU:ssa on riskipääoma. Toinen kysymys kuuluukin, mitä voimme tehdä julkisten menojen kohdalla, jotta luotaisiin kohtuullinen, toimiva yhteys riskipääoman kehittämiselle. aikaan jotakin ongelmia on tullut esiin huolimatta tästä suuresta koosta, miten hallinnoidaan innovointia ja julkisia varoja, joita se käytetään. Ja tästä pitää tänään nyt keskustella, koska nämä ongelmat eivät voi jäädä ydinongelmiksi julkisissa menoissa EU-jäsenvaltiotasolla, mitä tulee tutkimuksen ja kehitykseen. Hallitusten ongelmat ovat olleet sekä horisontaalisia täällä Brysselissä, ajatellen sitten, miten julkisia menoja täällä hallinnoidaan, ja myös monitasolla tämä tapahtuu, kun ajatellaan yhteyksiä EU-jäsenvaltioiden e ja EU itsensä välillä. Sitten on jotakin todisteita siitä, mitä voitaisiin kutsua alitoiminnaksi, subaktiviteetiksi. Erilaisia ohjelmia, lukuja, budjettikohtia syntyy ja syntyy tällaista keinotekoista sirpaloitumista julkisissa varoissa, kun pyritään tietoon, innovaation, kilpailukyvyn kehittämiseen. Tämä sirpaloituminen pitäisi pystyä välttämään tulevina vuosina. Samalla toinen tuttu slogan, jota usein kuulee, on, että EU:ssa olemme hyviä kehittämään tietoa, mutta emme ole kovinkaan hyviä siirtämään tietoa innovaatioon. Teemmekö jotakin EU 2020-strategiassa, jota voisimme auttaa siinä, että tieto todellakin näkyisi innovaatioina ja uusina tuotteina markkinoilla? Tämä on oma kysymyksensä paneelin käsiteltäväksi vielä. Samaan aikaan on ollut rakenteellisia ongelmia menneisyydessä, kun on pyritty kohtaamaan PK-yritykset. Kuten tiedätte, että sehän, nehän ovat todellinen innovaation moottori EU-taloudessa. Minä itse johtaessani erilaisia pyörän pyörän keskustelua on kuullut työntekijöitä, virkamiehiä investointipankista, että heillä on rakenteellisia ongelmia. Kun ajatellaan tuotteiden minimikokoa, jota he hallinnoivat, se on liian suuri, jotta voidaan kohdentaa tämä PK-yrityksiin? Onko tällä asialla tehty jotakin näissä tulevissa aloitteissa vai ei? Mitä voidaan tehdä tässä vaiheessa? Varmistetaan se, että hallinto paranee. Samanaikaisesti on ilmeisiä kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, kuinka keskitystä pitäisi käyttää varoja ja kuinka koordinoidusti pitää toimia. Tämä on tietysti osa hallinnointia. Voimmeko tehdä jotakin parantaaksemme jäsenvaltioiden ilmoitta- ilmoittamista siitä, miten varoja käytetään koskien rakennerahastojen varoja, kohesiorahaston myöntämiä varoja. Voimmeko tehdä jotakin parantaaksemme, kun valvomme tuloksien, arvioimme tuloksia isoissa hankkeissa ja muissa aloitteissa. Kaikki ne ovat näistä olennaisia kysymyksiä, kun halutaan parantaa tuloksellista tehokkuutta tieto- ja innovaatiopolitiikan hallinnoissa tulevina vuosina. Minä, minun ymmärtääkseni tämä tulee olemaan osa teidän keskusteluanne. Tällä hetkellä on paljon epävarmuutta siitä, kuinka ko- koordinoitusta tai sirpaloituneesti pystytään hallinnoimaan tätä EU 2020-strategiaa. Nämä koordinoidaanko kunnolla lippulaivahankkeita, entä älykäs, kestävä, osallistuva toiminta kuuluuko se omaan lukuunsa, entä sitten yksittäiset politiikat 2020 strategiassa liittyvätkö ne kaikki yhteen lippulaivahankkeeseen, aloitteeseen vai ei? Miten voimme varmistaa, että koko EU 2020-strategia ja seitsemän lippulaiva-aloitetta pysyvät pystyssä ja tuovat tuloksia hallinnoidusti, koordinoidusti niin, että aikanaan EU voi saavuttaa tavoitteensa. En halua nyt paljon enempää tässä vaiheessa sanoa, koska haluan jättää tämän asian panelisteille. He kertovat omia ajatuksiaan alku, alkupuheenvuoroissaan. Voin kuitenkin sanoa sen verran lopettaakseni tämän ensimmäisen puheenvuoroni, että olen nähnyt joitakin kysymyksiä, joita, tää, joita järjestöt ovat jakaneet panelisteille. Ensimmäinen kysymys, joka todellakin kiinnitti huomioni, oli aika mukava. Jos olisi miljoona euroa ja voisit käyttää miten rahat käyttää, mihin sitten, ne, jotta parannettaisiin tietoa ja innovaatioita, vauhditettaisiin näitä asioita EU-ssa? Mihin käyttäisitte rahat ja minkä suuntaiset toimisitte? No nyt sitten nähdään, mitä keskustelut täällä esittävät. Emme puhu vain miljardista euroa, siis tätä puhe tarkoitti, vaan puhumme paljon suuremmasta ja miten tämä vaikuttaa EU-talouteen. Seuraamme tässä esityslistaa ja minulle onkin kunnia antaa nyt puheenvuoro professori Andres Sapirille. Hän pitää alkupuheenvuorossa viisi minuuttia. Kiitoksia, että tulitte mukaan. Thank you, Thank you very much, Andrea. Thank you, uh, Mrs. Chair. Kiitos, kiitos oikein paljon. Kiitokset puheenjohtajalle ystävällisestä kutsusta saapua tänne eteenen tänään. Lyhyen alustukseni lopuksi vastaan miljardin euron kysymykseen. Mutta ensin haluaisin sanoa seuraavaa. Andrea, viittasittekin jo siihen, että meillä oli vuosikymmenen pituinen strategia, eikä päästy tuon Lissabonin strategian tavoitteisiin. Nyt meillä on edessämme uusi vuosikymmenen mittainen strategia ja minä haluaisin sanoa, että emme voi varmastikaan odottaa toista vuosikymmentä ja sitten tuoda julkisen, että ei päästy uuden strategian tavoitteisiin, koska kun me etenemme, etenemme todella hitaasti etänän vauhtia. Muut maailman, osa, maailman osat etenevät hyvin nopeasti. Ja yksi oppi on se, että kriisi on varmasti mukana vaikuttamassa maailmanlaajuisesti talouteen. Kyllä me kasvua tarvitsemme Euroopassa – älykästä kasvua, mutta kasvua ennen kaikkea kaiken kaikkiaan. Me emme voi ratkaista Euroopan ongelmia ilman kasvua, emmekä varmastikaan pääse sellaisen kasvuun, kun toivomme tässä nopeasti kasvavassa maailmantaloudessa ilman innovatiivisempaa, tutkimuksen keskittyvää taloutta. Älykästä kasvua siis kyllä, kyllä, kyllä sanoisin Euroopan 2020 strategialle, mutta sen pitäisi olla uskottava, koska meidän täytyy selvästi muistaa se, että yksityisellä sektorilla epäillään valtavasti sitä, voiko tämä olla luotetampi strategia kuin edellinen, vai onko tämä vuosikymmenen mittainen strategia jälleen, jota ei saada kuitenkaan toteutettua. Kuten aluksi sanoin, tuen tätä strategiaa kyllä, mutta – tuen sitä, jos sillä päästään tuloksiin. Ja se on uskottava strategia. Miten sitten uskottava strategia luodaan? Ei kauniiden puheiden kautta, se, että puhutaan innovatiivisesta Euroopasta on tietenkin kaunista kuultavaa, mutta lisäksi tarvitaan konkreettisia toimia, muuten emme saa tuloksia. Eli kerran, minä en usko, että Euroopan pitää tällä saralla toimia – ainoastaan tai lähinnä budjettinsa kautta. Kyllä monia muita toiminnan muotoja myös. Ajatellaan sääntelyä. Mutta mistä sitten voidaan nähdä, minkälaisia tiukkoja poliittisia päätöksiä tehdään? No sehän nähdään budjetista. Poliitikkoja aina arvioidaan budjetin kautta. Kaikki muu on tyhjää puhetta. Tämä on siis aitoa toimintaa. Tässä nähdään, minkälaista suuntaa otetaan. Joten tässä mielessä – teillä on valtava vastuu. Kun budjetista puhutaan ja rahasta, niin tiedämme toki, että EUn budjetti ei ole suuri eikä se ole kasvamaan päin tulevaisuudessa luultavasti, mutta ei se mikään symbolinenkaan ole. Ei voida sanoa, että vain 2,5 prosenttia julkisista menoista Euroopassa ja siksi se on vain symbolinen summa. Ei se ole symbolinen, vaan se luo sen imagon, jonka Eurooppa voi antaa itsestään, mitä me haluamme tehdä yhdessä, mikä meidän projektimme on. Lisäksi Euroopan budjetin pitää toimia vipuvaikutuksen kautta. Kyllä jotain saadaan aikaan tutkimuksen innovaation tasolla, vaikka useimmat näistä varoista käytetään kansallisella tai alueellisella tasolla, vaikka eu budjetti olisi 10 prosenttia kaikesta tutkimusmenosta se oli vain, se olisi vain 10 prosenttia, joten sen pitää olla helpottamassa muuta toimintaa. Minun mielestäni ei ole tarvetta luoda kansallisista budjeteista samanlaisia kuin EU-budjetista. EU antaa suuntaa ja jäsenvaltiot ovat riittävän fiksuja seuratakseen tuota samaa suuntaa, josta sovimme kaikki yhdessä. Kolmanneksi, minulla on viisi lyhyttä kohtaa puheenvuorossani, niin kysymykset, jotka liittyvät tutkimukseen, innovaatioon yleisesti. Euroopassa on valtavasti voimavaroja. Voimavarana lähinnä sisämarkkinat. Jos ajatellaan, miten suurista markkinoista on kyse, miten monista kansalaisista ja miten hyvin koulutettuja kansalaiset kaiken kaikkiaan ovat. 27 hyvin erilaista jäsenvaltiota. Sen pitäisi olla myönteinen asia, kun puhutaan tutkimuksesta ja innovaatiosta. 500 miljoonaa ihmistä, yleensä hyvin koulutettua ihmistä. Kyse on valtavasta resurssista, valtavasta luovuudesta, jota voitaisiin käyttää innovaatioihin. Meidän on huolehdittava siitä, että nämä voimavarat käytetään mahdollisimman hyvin. Miten voidaan huolehtia siitä, että näistä voimavaroista saadaan todella myös tuloksia tutkimuksen ja innovaation alalla? On luotava puitteet luotava puiteolosuhteet, sisämarkkinat ja kaikki siihen liittyvät, liikkuvuus mukaan lukien, ovat keskeisessä asemassa, mutta budjetti jälleen kerran voi auttaa. No mitenkä? Jos tutkimuksesta ja innovaatiosta puhutaan, niin minun mielestäni yksi asia on todella keskeinen. Erinomaisuus. Ei tutkimusta ja kehitystä ilman, että todella puututaan siihen, että halutaan huippuosaamista. Ajatellaan myös kilpailua. Tiedän heti, minkälaista kritiikkiä tulisin kuulemaan joltakin teistä jäsenvaltioista. Sanotaan, että kun rahaa lähdetään jakamaan kilpailun perusteella, huippuosaamisen ja erinomaisuuden pohjalta, niin ehkä tällainen jakoperusta ei ole sellainen, joka – olisi samanlainen ja tasa-arvoinen kautta EUn, ja eikö tämä ole epäreilua? Minä vastaisin tuohon ajatukseen, että tämä strategia, Eurooppa 2020 strategia, sisällyttää älykkään kasvun, myös kestävän kasvun ja osallistavan kasvun, joten monia tavoitteita meillä on tässä. Älykäs kasvu. Meillä ei ole vain erinomaisuutta, huippuosaamista, vaan puhutaan myöskin kestävyydestä, kohesiosta, osallistumisesta. Mutta jos tutkimusta ja kehitystä ajatellaan, meidän täytyy todella varata varoja huippuosaamiseen, käyttää varoja siihen, kun ajatellaan, miten paljon potentiaalia meillä on, niin meidän täytyy selvittää kilpailussa mahdollisimman hyvin. Todella vaadin, että pidetään kiinni juuri eninomaisuudesta. Tämän painotuksen pitäisi kokea yhdessä kilpailun kanssa. Viidenneksi vastaisin teidän kysymykseenne. Jos minulla olisi miljardi dollaria, mihin se, anteeksi euroa, mihin sen pistäisin? Tein tutkimuksen muutaman kollegan kanssa Euroopan yliopistoista ja, ja siinä Asiakirja lopuksi tehtiin, niin oli miljardin euron ehdotus. Ja se oli se, että missä koulutusjärjestelmissä voitaisiin saada tutkimus ja opettaminen yhdistettyä. Tämä on puute usein Euroopassa. Euroopassa pitää käyttää rahaa tällaisiin tutkinto-ohjelmiin, Jokaisen miljoona euroa, sanottaisiin vaikka näin. Tuhannen ohjelman osalta, no mistä tuhat saatiin. No näin saatiin miljoona, tuhat kertaa tuhat, mutta 50 tutkimuksen alaa, jos ajatellaan kaikki aloja, niitä on noin 50. Ja valitaan valintaprosessin kautta, kilpailun kautta, ei 20 yliopistoa, vaan 20 osastoa. Tietyt alalta voitaisiin kattaa monta ohjelmaa, monta yliopistoa. Tämä on minun ehdotukseni. Miljardi yksityisten ohjelmien kautta erinomaisuuteen, huippuosaamiseen, tuhanteen yliopiston osaston kautta Euroopan. Kiitos. Thank you, Andre. Very stimulating. Kiitoksia, Andre, erittäin innostavasta, innostavasta puheesta. Ottakaa muistiinpanoja, sitten voit viedä kysymyksiä jatkossa. Mutta nyt puheenvuoron saa Patrick Bresler viideksi minuuttia. Ja tietenkin, jos haluatte vastata tähän miljardin kysymykseen, niin olkaa hyvä myös. Thank you, Falhag, for inviting me here. It's a... Kiitoksia, kiitoksia siitä, että kutsutte minut tänne. Minulla on ilo istua täällä paneelissa sen jälkeen, kun <laughs> tässä melkein jo sanottiin kaikki se, varsinkin, jonka minä halusin sanoa. No niin, Minun ajatukseni, kun minut tähän paneelin kutsuttiin ja näin ne kysymykset, jotka esitettiin, minä katsoin hiukan taaksepäin ja ajattelin ekstrapoloida tulevaisuuteen, vaikka se ei tietenkään olekaan niin mahdollista. Tutkimuksesta ja kehityksestä on sellainen kuva, että suurilla markkinoilla, kuten Yhdysvalloilla, innovaatio ja huippuosaaminen liittyy, perustuu kilpailuun fragmentoiduilla markkinoilla, kuten Euroopassa tai epäyhtenäisillä markkinoilla, joissa on erilaiset säännöt. Äh, huippuosaamista saavutetaan yhteistyön kanssa. Ja tähän astiset puitteet äh, eivät ole olleet sellaisia. Euroopan unioni on kehittynyt. Se on yrittänyt äh, tukea kehitystä ja innovaatiota. Seura- viimeisissä pu- puitteissa oli eurooppalainen innovaatio neuvosto. Ja tässä on pohdittu tutkimusta liittyen ainoastaan huippuosaaminen. Tutkimuksen eh, pioneerit eivät ole pelkästään perustutkimusta, vaan myös soveltavaa tutkimusta ja insinööritaitoa. Jos katson eurooppalaista lisäarvoa, joka on ainutlaatuista, se on kilpailukykyistä yhteistyötä. Me kuulimme eurooppalaista paradoksista, joka on, että täällä on hyvin paljon huippuosaamista ja hyvin paljon rahoitusta pannaan perustutkimukseen, hyvin paljon tietoa huippukeksinnöistä, äh, mutta äh, sitten uudet äh, innovatiivisten tuotteiden markkinat ovat varsin heikot. Me olemme kuulleet tutkimustuloksista Euroopassa, jotka johtavat liiketoimintaan Yhdysvalloissa tai Aasiassa esimerkiksi. Ähm, taulutelevisiot, littanat näytöt ovat yksi eh, esimerkki tästä. Perustutkimus ei siis muuta tätä. Perustutkimus itsessään on poliittisesti eh, turvallista. Sen ehm, suuri yleisö ymmärtää, että perustutkimus saattaa johtaa uusiin tuotteisiin ja innovaatioihin. Ja tämä saattaa on hyvin tärkeää, koska silloin tutkimusyhteisöllä ei ole vastuuta perustella kuluja. Ja tutkimus on hyvin epävarmaa ja perustutkimuksen rahoitus on helppo vaihtoehto politiikoille. ja kansallisesta rahoitetaan 95 prosenttia eurooppalaisesta perustutkimuksesta. Seuraavana eurooppalainen se puitteiston pitäisi katsoa koko arvoketjua, kun katsotaan tutkimusta ja innovaatiota. Pitäisi olla paremmat olosuhteet soveltavalle tutkimukselle, pilottihankkeille ja uusien teknologioiden käytölle ja tunnistaa uudet teknologiat innovaatiounioni perustuu tähän ja se on askel eteenpäin. Tässä täytyy yhdistää perustutkimus innovatiivisiin hankkeisiin ja palveluihin. Meillä on aukko, monet kutsuvat tätä innovatiivioaukoksi ähm, pilottihankkeiden ja pienimuotoisen tuotannon välillä. Usein tätä kutsutaan kuoleman laaksossa innovaatioketjussa ja useat haluavat, että tämä kuilu saadaan kurottua umpeen seuraavalla vuosikymmenellä. Tämä on globaali ongelma. Tästä keskustellaan myös Yhdysvalloissa, Aasiassa, ympäri maailmaa. Jos katsotaan näitä eri ketjuja, arvoketjua, niin haluaisin muistuttaa teitä siitä, että se on ainoastaan temaattisesti linkittynyt. Ei ole mitään lineaarista jatkumoa siinä, että mennään perustutkimuksesta soveltamaan tutkimukseen ja niin poispäin. Jokaisessa vaiheessa tätä ketjua voidaan löytää innovaatio, joka johtaa taas perustutkimukseen. Useita tällaisia esimerkkejä on ollut. Joten eh, eurooppalainen sen lisäarvon pitäisi perustua siihen, että luodaan eh, oikeat ilmapiiret transformatiiviselle teknologialle – tässä ei ole kyse ainoastaan innovatiivisesta teknologiasta, vaan ne pystyvät todellakin muuttamaan potentiaalisesti elämäämme. Useasti kyse on todella tärkeistä edistysaskelista, jotka johtavat täysin uusiin markkinoihin ja uusiin teollisuuden aaroihin. Yksi esimerkki tällaisesta transformatiivisesta teknologiasta on ähm, magneettikuvauksen kehittyminen sairaaloissa. Ympäri Eurooppaa sairaaloissa on magneettikuvausta äh, ja tämä alkoi 35 vuotta sitten, kun tehtiin tutkimusta magneettikuvauksesta. Ja tämä on äh, luonut äh, valtaisan liiketoiminnan, jota kukaan ei osannut ennustaa, se vaan syntyi. perustutkimuksenkin kohdalla on niin, kuten transformatiivisen tutkimuksen, että sitä ei pystytä helposti tunnistamaan. Oikeassa, oikeassa olosuhteissa voidaan siirtyä tällaisiin transformatiivisiin teknologioihin. Euroopan pitäisi priorisoida tällaisia uudenlaisia syntyviä teknologioita, koska nämä vievät, tuovat uusia työpaikkoja ja kasvua, mutta tämä ei ole mikään yksinkertainen peli, Näistä täytyy ottaa riskejä ja te tarvitsette joustavaa järjestelmää, jotta voisitte tunnistaa tällaisia teknologioita. Sen täytyy myöskin olla nopea. Toinen este, jonka näen tässä skenaariossa on se, että Eurooppa ei ole littana se ei ole tasainen pelikenttä kaikille kumppaneille Euroopan unionissa, vaikka EUlla on ehkä kaikkein eh, tiukimmat säännöt liittyen protektionismiin ja valtion tukiin, on silti vielä esteitä, jotka hajauttavat markkinoita. Ja myöskin vaikeuttavat innovaation tukemista. Nämä esteet on tunnistettu. Tähän liittyy tutkijoiden liikkuvuus, yritysten eh, eri verojärjestelmät ja erilaiset sosiaaliturvajärjestelmät. Tämä eh, pelikentän epätasaisuus tai oikeudenmukaisuus johtaa ongelmia. Jos katsoo, mikä eh, on riskipääoman suurin ongelma. Se liittyy siihen, että tämä epätasainen pelikenttä häiritsee riskipääoman tuloa. Yhteisten standardien luominen, yhteisten protokollien luominen – on myöskin tärkeä kysymys. Jos niitä on, niin silloin voi määrätä koko markkinat. Lisäksi liikkuvuus on tunnistettu ongelmaksi, henkilöiden, tutkijoiden liikkuvuus. Ja tämä liittyy siihen, että myöskin, että tutkijoiden liikkuvuus voi johtaa Euroopan sisäiseen aivovuotoon. Tähän voidaan, tätä voidaan vastustaa tukemalla vähemmän kehittyneitä alueita ja hyödyntää alueellisia tutkimusjärjestöjä. Nämä järjestöt ovat ikään kuin rajapinta ja usein ne ovat voittoa tavoittelemattomia instituutteja, kuten instituutti, jossa minä toimin, Frauenhofer-instituutti. Nämä järjestöt voivat olla innovatiivien moottoreita Euroopassa ja ne voivat tehdä yhteistyötä Euroopan yhteisön kanssa valtioidensa ulkopuolella ja toimia vastapainona tälle aivovuotoefektille. Jos minulla olisi jotain neuvoja, niin sanoisin, että meillä täytyisi olla eurooppalainen innovaationeuvosto-ohjelma tai pienten yritysten ohjelman. Tämä tarkoittaa sitä, että pienet yritykset, mikroyritykset, joilla on alle 10 työntekijää, saisivat avukseen tällaisen neuvoston, joka poistaisi epätasaisuudet. Turn to... Sitten Jose Reis. Viisi minuuttia. Ole hyvä sinulle myös. Obrigado. Eu preparei esta... Kiitoksia. Minä valmistelin puheenvuoron englanniksi, mutta kun puhun täällä parlamentissa, niin taidankin puhua portugaliksi. Meillähän on monimuotoisuutta täällä Euroopassa. Jos pitäisi joku otsikko antaa tälle puheelle, niin no, eihän näin täytynyt tehdä, mutta kutsuisin tätä älykkääksi kasvuksi kasvulla tai ilman kasvua. Tietysti tämä kysymys ei oikein ole järkevä, se tuntuu ristiriitaiselta. Mutta kuitenkin, minkä nyt halusin tulla tulevan selväksi, on, että tällä hetkellä läpikäymme erityisen laatuista tilannetta, mitä tulee kasvuun. Kasvu on tässä aivan ratkaisevan tärkeä. Meidän pitää siihen keskittyä. Tämän takia minun ensimmäinen äh, kohtani liittyy siihen, miten innovaatio ja kasvu nähdään ja niihin liittyvät kysymykset. Kun meillä on erilaisia konteksteja, erilaisia tilanteita, erilaisia kansantalouksien tilanteita, nehän vaihtelevat valtavasti maasta toiseen eu niin varmasti kaikki olisimme varmasti samaa mieltä siitä, että innovaatio on voimakas e- tarmon lähde kasvussa. Innovaatio voi olla moottorina kasvulle. Iso etu innovaatiossa on siinä, että tätä kautta saamme tärkeitä tuloksia ja innovaatio auttaa parantamaan yleisiä olosuhteita taloudessa. Ongelmana on, että kun puhumme innovaatiosta ilman, että siihen liittyy kasvua, tai innovaatiosta erittäin heikon kasvun aikana, niin silloin varsin todennäköisesti innovaatiolla vieläkin on oma roolinsa, sille on aina tilaa, mutta kuitenkin on varsin todennäköistä, että innovaation vaikutukset matalan kasvun aikaan pääasiassa vaikuttavat paikallisesti tai ovat vaikutukseltaan osittaisia, puolittaisia. Joten kun kasvua puuttuu, innovaatio voi ottaen tietysti huomioon erityiset paikalliset vaikutukset taloudessa, niin innovaatio riippuen siitä, missä toimii, voi vahvistaa asymmetriaa ja epätasapainoisuutta ja tuoda mukanaan myös sirpaloituneisuutta Euroopan kokonaistalouteen. Tämä on ensimmäinen kohta, jota itse mietin, joten kysymykseni kuuluukin oikeastaan, kun tarkastellaan innovaation taloudellisia olosuhteita, niin talouspuoli on tässä aivan ratkaisevassa asemassa. Jos haluamme tällaiset yhteydet kasvun innovaation välillä, meidän pitää pohtia paikallisia taloudellisia olosuhteita. Sen toinen asia koskee sitä, miten tällainen, mitä tällainen aneminen Eurooppa kasvun kannalta oikein tarkoittaa. Tällä hetkellä Eurooppa on kyllä aika vähäverinen, mitä kasvuun tulee. Ja tietenkin päätavoitteena on edistää työllisyyttä ja ihan oikein. Tarvitaan oikeat olosuhteet, jotta voimme vähentää työttömyyttä ja edistää työpaikkojen luontia. Taloustieteilijänä olen sitä mieltä, että ei, li- ei, ei, ei pidä valita työllisyydestä tai innovaatiosta, ei ole kyse toista toista, vaan pitää ottaa huomioon molemmat variantit. Innovaatio ja työllisyys oikeastaan riippuu samasta asiasta. Molemmat ovat riippuvaisia kansantaloudesta, joka voi kasvaa. Pitää pystyä vapauttamaan talouden kasvupotentiaalia, jos haluaa työllisyyttä ja innovaatiota. Nyt meillä ei ole tällaisia olosuhteita olemassa, ihmiset ovat, ja siksi ihmiset ovat puhuneet todellakin tällaista aneemisesta Euroopasta, ja tämä on johtanut sitten kaikkiin niihin ongelmiin, joita meidän tänään täytyy ratkaista. Eurooppa ei ole pystynyt ratkaisemaan yhtä pääongelmaansa, nimittäin syvää kuilua keskeisen talouksen ja muiden kansantalouksen välillä. Tässä Eurooppa on epäonnistunut. Tämä on yksi asia, on epäonnistunut. Kun ajattelemme talousarviota EU-ssa, aina ei ole kyse sen niinkään budjetin koosta. Se ei aina ole ainoa tekijä, joka on ratkaiseva. Mutta jos on EU-budjetti, joka on vain 1 prosentti BKT, niin kyllä oikein näe, miten se voi mihinkään riittää. Silloin ei voita päästä, voida ylittää tätä kuilua kansantalouksien välillä. Sitten kysymys, joka liittyy eurooppalaisen hankkeen menetykseen tavallaan. Ihmiset eivät puhu mistään eurooppalaista projektista enää, eivät he puhu kohesiostakaan. Joten olemme tavallaan menettäneet tämän projektin. Ja kun puhun kohesiosta, tarkoitan sosiaalista kohesiota, alueellista yhteenkuuluvuutta Euroopan tasolla kautta Euroopan. Ja yksi ongelma ja myös tavoite, jota budjetissa EU-ssa pitäisi käsitellä ja mihin pitäisi pyrkiä, on, miten voimme uudelleen löytää tämän kohesion ja luoda kohesiota. Tietysti tämä liittyy infrastruktuureihin, mutta myös investointeihin, innovaatioon ja tutkimukseen. Ja nämä ovat tärkeä osa arvokasta projektia. Sitten lisäsin vielä yhden asian. Todennäköisesti Viime aikoina olemme nähneet, että markkinoilla on annettu aivan liikaa valtaa ja tämä on oikeastaan sitten johtanut dynamiikan menetykseen talouksissa niin teknologisesti kuin yhteiskunnallisestikin. Ja minä uskon, että innovaatio on aivan avainsana. Innovaatio voisi auttaa meitä vahvistamaan julkista puolta, joka liittyy innovaatioon. Me tarvitsemme sekä julkisia että yksityisiä sijoituksia kun, ja investointeja, kun edistämme innovaatiota. Mutta emme tiedä, mistä on puhe kolmen vuoden kuluttua, mutta todennäköisesti ehkä puhuisimme Euroopan romahtamisesta, tavallaan koko EUn purkamisesta. Ja jos näin on, niin tämä keskustelu budjettista, niin siinä pitäisi keskittyä siihen, että miten vältetään Euroopan purkautuminen tai tuho. Meidän pitäisi palata vanhoihin eurooppalaisiin arvoihin. Esimerkiksi kohesio on yksi tällainen perusarvo, samoin kuin muut arvot, joista olemme puhuneet liittyen älykkääseen kasvuun sitten viimeinen asia, mil, bil, miljard, anteeksi, budjetin koko. Olen samaa mieltä näistä teksteistä, joita on jo asiantiimoilta laadittu. Ja jos haluamme innovaation toimimaan, tarvitsemme mukaan yritysmaailman ja akateemisen maailman. Mielestäni yritysten täytyy sitoutua innovaatioon ja myös yritysten täytyy auttaa siinä, että luodaan työpaikka. Ne voidaan myös määritellä. Täytyy myös pystyä kouluttamaan ihmisiä, jotka ovat päteviä hoitamaan näitä työ, työtehtäviä. Ja myös meidän pitäisi puhua PK-problematiikasta, yritysten koosta. On ratkaisevan tärkeää mielestäni, että löytäisimme vastauksen – jokaiseen paikalliseen tilanteeseen. Luodamme sellaisen vastauksen, joka sopii paikallisen yhteyteen ja miten voidaan käyttää hyväksi paikasta kapasiteettia pk-yritysten hyväksi. Leslie... kiitokset Leslie Wilson Euroopan yli, yli, yliopistosaatiosta. Olkaa hyvä. Thank you for the... Kiitoksia oikein paljon. Hyvää iltapäivää ja kiitoksia mahdollisuudesta osallistua tähän paneeliin. Minä edustan organisaatiota, joka tuo yhteen useita eurooppalaisia yliopistoja. Haluaisin aluksi sanoa, että yliopisto toivottaa tervetulleeksi 2020 strategia myöskin, koska ne hyvin näkevät globaalin kehityssuuntausten vaikutuksen. Jos seuraatte kansainvälisiä luokituksia, niin näette, että kuinka paljon keskustellaan eurooppalaisten yliopistojen kilpailukyvystä ja ja verrattuna esimerkiksi aasialaisiin yliopistoihin, joten hyvin paljon puhutaan yliopistojen kilpailukyvystä. Tässä yhteydessä Euroopan unionin rahoitus tutkimukseen ja innovaatioon, mutta myöskin koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen ovat tärkeitä eurooppalaisen yliopistojärjestelmän uudistamisessa lännestä, idästä, pohjoisesta ja etelästä, koska se luo välineitä verkostointumisen lisäämiseksi, tutkijoiden yhteistyön lisäämiseksi yliopistojen välillä, mutta myöskin yliopistojen ja teollisuuden ja kuntien välillä. Euroopan laajuisesti ja kansainvälisesti tämä auttaa niitä parantamaan kilpailukykyään. Toiseksi se antaa erilaisia liikkuvuusmahdollisuuksia nuorille eurooppalaisille, osa niistä on jo mainittu sen aikana, kun opiskelevat yliopistossa jopa sitä ennen ja edistää myöskin tutkijoiden vaihtoa. Hmm. Lisäksi se antaa mahdollisuuksia opisto ohjelmien parantamiseksi Euroopassa. Ja tämä on tärkeää, jos ajatellaan esimerkiksi valmistuvien opiskelijoiden työllistymistä ja niitä pätevyyksiä, joita he keräävät opintojensa aikana. Meillä on tämä korkea tavoite 40 prosenttia, joten elinikäinen oppiminen ja koulutus on tutkimuksen lisäksi myöskin erittäin tärkeää, vaikka tutkimus ja koulutus Euroopan tasolla on vain alta 7 prosenttia rahoituksesta, niin sillä on todella tärkeä vaikutus, koska Tämä antaa vapaata kilpailukykyistä määrärahaa äh, yliopistoilla, kun uskallat tutkimuksen ja kehitysmäärärahat, äh, kansalliset määrärahat liittyvät äh, menevät infrastruktuureihin, rakennuksiin ja niin poispäin. EU-määrärahat sen sijaan auttavat yliopistoja vahvistamaan omia vahvuuksiaan ja luomaan uusia mahdollisuuksia. Ja näin tapahtuu ympäri Eurooppaa. Luodaan esimerkiksi parempia kumppanuuksia yritysten ja liike-elämän kanssa. Lisäksi on luotu erilaisia välineitä ja ne välineet, joita minä haluaisin tässä korostaa ja joita ja lisäksi haluaisin ehdottaa muutamia uusia. Ensinnäkin Euroopan tutkimusneuvosto, joka on todella tuonut todellisen muutoksen, kun se otettiin käyttöön seitsemässä puiteohjelmassa. Se eh, edistää kilpailukykyä perustutkimuksessa, sitten nämä eri yhteistyöohjelmat, tyyppiset välineet, jotka ehm, ovat tärkeitä, jotta yliopistot voivat osallistua puiteohjelmaan, eh, tutkimustiimit eh, yhdessä muiden kumppaneiden kanssa – jotka vastaavat eh, suuriin haasteisiin, esimerkiksi energia. Ja tämä vaikuttaa siihen, että luodaan yhteisiä ohjelmia ja opinto-ohjelmia. Lisäksi nämä toimet, jotka ovat erittäin tärkeitä ja myöskin tukevat tutkimusta ja innovaatiota. Mitä sitten tulee välineisiin, joista voi olla hyötyä tulevaisuudessa? Jos halutaan vahvistaa yliopistojen panosta tähän älykkääseen kasvuun, niin ehkä olisi tärkeää identifioida synergioita esimerkiksi eri sisämarkkinoiden elementtien välillä ja suunnitelma siitä, että uudistetaan ammattipätevyyksien vastavuoroisen tunnistamisen direktiiviä. Tässä Euroopalla on suuret mahdollisuudet katsoa, miten tätä direktiiviä voitaisiin uudistaa ja miten se voitaisiin linkittää liikkuvuuteen ja linkittää se eurooppalaisen pätevyyksien puitteistoon. Ja tällä tavoin voidaan paljon paremmin edistää epämuodollista koulutusta ja opiskelua. Sitten pätevyyspassi. Eikä meidän tulisi myöskään unohtaa eurooppalaisten yliopistojen roolia kapasiteettien luomisessa ja kehityksessä. Neljänneksi, joka on relevantti kaikki kaikille yliopistoihin kohdistuville rahoituksille. Yksinkertaistaminen, yksinkertaistaminen on tärkeää, jotta yliopistojen hallintotaakka vähenisi. Ja tähän voimme palata. Ja viidenneksi ja lopuksi haluaisin myöskin yrittää vastata tähän miljardin kysymykseen. Meidän ehdotuksemme on aivan sama kuin Andrei Sapirin ehdotus. Olemme yrittäneet, olemme kehittäneet sitä yhdessä. Me olemme tehneet tämän ehdotuksen Euroopan tutkimusneuvostolle, että meillä olisi tällainen Euroopan tohtorin koulutusjärjestelmä. Tämä olisi erittäin mielenkiintoista. Olisi hyvä, jos meillä olisi tällaisia tukiohjelmia Euroopan ulkopuolisille tutkijoille. Tämä lisäisi kansainvälisyyttä ja yliopistojen kilpailukykyä näillä maailmanlaajuisilla markkinoilla. Kiitoksia. Very much, Leslie. So we've... Kiitos oikein paljon, Leslie. Olemme kuulleet nyt erittäin kiinnostavia alustuksia mielestäni. Monia ajatuksia, monia ehdotuksia. Nyt mielestäni on aika antaa parlamentin jäsenille mahdollisuus esittää kysymyksiä. Kuka hän esittää ensimmäisen kysymyksen? Puheenjohtaja. Salvador Garriga. Salvador Garriga. Inge Gressle. Garia Zabal, dann Derek Warn. Kommst du noch nach? Ja. <laughs> Ähm, Derek Warn. Josie, Josie Luis. Äh, Fernando. ja. Genau. <laughs> Okay, ja. Äh, jetzt, jetzt aber äh, beginnt. Ensin esittelijämme. Olkaa hyvä. Gracias, presidenta. Al igual que... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin herra Reiskin käytti tässä tulkkejamme hyväksi, niin minäkin puhun omaa äidinkieltäni. Herra Saperin puheenvuoro herätti joitakin merkittäviä kysymyksiä, vaikkakin uskon, että yksi lauseista, jolla voitaisiin lopettaa tämä ensimmäinen keskustelu on, niin kuin herra Reis sanoi, jos olemme täällä purka, olemmeko täällä purkamassa Eurooppaa. Siis kun ajatellaan kes- budjettikeskustelun kautta, niin ehkä meillä on enemmän pelkoja siitä, että todellakin tällainen purku olisi käynnissä. No joka tapauksessa tässä puhuttiin 22 strategiaan liittyvästä epäilystä niin yksityissektorilla kuin julkisellakin sektorilla. On totta, että EU 2020 strategia ja nämä päätökset tässä edellyttää ovat varsin vaikeita määritellä ja ne liittyvät toisiinsa, ja, mutta mielestäni kuitenkin selvää, että yksityinen sektori tarvitsee varoja, rahaa ja määrärahoja, ja siksi EU pitäisikin auttaa siinä, että yksityinen sektori voisi saada nopeammin rahoitusta. Sitten kysymys herrassa pirille. Mitä innovaatio oikein on? Kun pu, pu, sitä kerran puhumme. Mielestäni se oikeastaan on kyllä väline ja lopputavoite on sitten parempi tuottavuus, tuotantoprosessien tehostuminen Euroopassa ja minun mielestäni yhteisön talousarvion pitäisi palvella siitä, että rahoitetaan näitä välineitä eikä tavoitteita. Ja näin innovaation pitäisi olla prioriteettitavoite, jota rahoitetaan – yhteisötalousarviosta, EU-budjetista. Te puhuitte ihanteellisesta ulottuvuudesta. Mikä olisi ihanteellinen koko EU-budjetille? Haluaisin tietää, mitä, oletteko sitä, että yksi prosentti BKTstä on ihanteellinen koko ja voita, jotta voitaisiin jotakin tehdä tällä rahalla. Te odotatte, että jäsenvaltiosta löytyy älyä. Tällä hetkellä äh, kaikki äly menee siihen, miten vähennetään EU-budjetteja ja tässä on toimittukin varsin näppärästi ja fiksusti, mutta en tiedä, onko tämä oikein johdonmukaista, kun ajatellaan tulevaisuuden eurooppaisen kehitystä ja olisiko vähäisempi budjetti tässä toimiva ratkaisu. Sitten polemisemmin puhuitte tästä osaamisesta ja innovaatiosta, kehityksestä. Innovaatio on keino jakaa vähäisiä varoja, se on siis budjettiväline, mutta itse asiassa voiko olla tällaista innovatiivista budjettia, joka todella katsoo kattaa suurimman osan innovaatiobudjetista 27 jäsenvaltiosta, koska jos näin ei ole, niin toinen etus, jonka teette, joka on siinä, että innovaatio toteutuu se osaamisen ja pätevyyden kautta, se on hiukan ristiriitainen tutkimus, jonka parlamentti on teettänyt tässä valiokunnassa osoittaa, että tällä hetkellä innovaatiobudjetti ja ja kilpailukykyinen budjettiosuus rahoitetaan pitkälti luok- otsakkeesta 1b, kohesio-otsakkeesta. Ja mitä tulee sitten erity- osa- osaamiseen, huippuosaamiseen, kohesiota siis tällä hetkellä rahoitetaan innovaatiopolitiikasta ja tämä on ensinnäkin polemista ja vähentää solidaisuusperiaatteen merkitys, niin kuin herra Reis totesi. Ja kolmanneksi sen tällä hetkellä tästä puolesta ei voitu mitään jakaa. Mitä vaihtoehtoja te, teillä olisi mielessä? Sitten vielä lopuksi kysymys Rovan Nielsen, Wilsonille. Puhumme seitsemästä puiteohjelmasta. Uskon, että kahdeksas tutkimuksen puiteohjelma alkaa suurin piirtein ennen jo kun olemme sopineet tulevista rahoitusnäkymistä. Miten te uskotte, että tämä kahdeksas puiteohjelma sisältäisi mukaansa tämän EU 2020-strategian. Ja niin kuin tässä valiokunnassa toimimme, siis 2020-strategian kautta, vai pitäisikö siihen liittyä muitakin tavoitteita ja periaatteita? Ähm, der Berichterstatter hat jetzt etwas länger esittelijä nyt sai puhua vähän pitempään, mutta muuten pyytäisin todella huomioimaan ajan. José Luis Fernandes. Obrigado, senhora presidente. Eu sou José Manuel Fernandes. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Minun nimeni on edustaja Fernandes ja haluaisin sanoa, että olen todella kiitollinen näin hyvälaatuisista alustuksista – Ensimmäinen kysymykseen liittyy malliin. Minkälainen malli meillä tulisi olla, kun rakennetaan monivuotisia rahoituspuitteita, kehitystä ja innovaatioita ja älykästä kasvua, kun ajatellaan ylhäältä alas malli, jossa sovitaan summat ja sen jälkeen jaetaan nuo varat vai alhaalta ylös malli, jolloin ensin katsotaan mitkä ovat toivomamme tavoitteet ja sitten päätetään kokonaissummista. Tämä oli yksi kysymykseni. Toinen kysymykseni, älykäs kasvu. Minä näen tämän tapana löytää vastauksia suuriin poliittisiin haasteisiin, jotka liittyvät globaalistuvaan maailmaan. Euroopan 2020 strategian keskeinen tavoite on työllisyyden luominen ja työllisyyttä voidaan luoda ainoastaan älykkään kasvun kautta. Lisäksi saattaa olla tiettyjä rajoitteita, kuten se ajatus, että kasvun pitää olla myös kestävää. Tällä alalla käsittääkseni kuitenkin voidaan parhaiten parantaa kilpailukykyä, siis älykkään kasvun kautta. Ja sitten vielä yksi kysymys. Olen ymmärtänyt, että meillä saattaisi olla eurooppalainen budjetti, joka irrotettaisiin kansallisista budjeteista. Anteeksi, jos nyt tulkitsin väärin tässä pienen puheenvuoron, mutta ilmeisesti ei ole välttämätöntä, että tällainen linkki on olemassa. Mielestäni kuitenkin jon koordinointi tai linkitys on tarpeen – EU-budjetin ja, budjetin ja kansallisten budjettien välillä. Tämä on osa niitä toimia, joita voidaan ylimalkkaan toteuttaa. Uskotteko siis tällaisen koordinoinnin tarpeellisuuteen? Ja mitä ajatuksia teillä on tästä koordinoinnista, joka mielestäni on ratkaisevan tärkeä EU-budjetin ja kansallisten budjetin välillä – kaikilla aloilla EUn 2020-strategian osalta, mutta myös muilla aloilla. 500 miljoonan väestö, globaalit huippuosaajien markkinat. Miten voimme koordinoida tätä työtä? Kiitos sitten Inge. Kiitoksia. Minulla on kolme kysymystä. Jos katson eurooppalaisten määrärahojen tähän sitä käyttöä, on kyllä kovin ikävää, että hyvin paljon määrärahoja käytetään, mutta niitä ei investoida. Tässä äh, tapahtuu juuri niin kuin sanotte, ja seuraavallakin kaudella tulee tapahtumaan täysin päinvastoin kuin mitä me sanomme täällä, jos emme ryhdy toimiin. Ja näistä toimista olisi mielelläni halunnut kuulla, sillä maailma on kyllä muuttunut kovasti. Mehän, meillähän syntyy paineita ja meidän täytyy olla vastuullisia. Millaisia äh, toimia minun täytyy tehdä. Ja sitten eurokriisihän on myöskin yhteisön oikeus, oikeudellinen kriisi. Ja siksi kysymykseni on, millaisia mekanismeja voimme luoda, jotta lopulta, lopulta oikeutta noudatetaan paremmin. Tähän mennessä hän ne hyötyvät, jotka eivät noudata lakeja. Meillä on perus valtioita, perustajajäseniä, jotka saavat aina lopulta enemmän määrärahoja kuin mitä saivat edellisenä vuonna, vaikka niitä eivät käytä. Miten voin luoda sellaisen järjestelmän, että jäsenvaltiot voivat todellakin käyttää EU-määrärahoja oman taloutensa No, edistämiseen. Kiitos Jan Olbricht. Yes, Madam Chair. Uh, <clears throat> first question to all the speakers. Ensimmäinen kysymys kaikille puhujille. on tämmöinen keskeroskeptinen kuva Lissabonin strategiasta vaikkakin herra Saper, tai ei voidaan sanoa, että se ei ollut mikään maailman suurin onnistumus, onnistuminen, mutta te näytätte kyllä varsin opti, optimistilta EU 2020 kohdalla. Mikä ero siinä on? Mitä se on parempi kuin Lisbonin agenda? Mitä on tapahtunut? Onko se selkeämmät tavoitteet? Vai liittyykö tämä metodi tai väline, ongelma? Tai nämä kentät, joilla, joilla halutaan rahaa investoida? me emme ole optimistisia, olemme se poliittisesti optimistisia, mutta te olette asiantuntijoita. Miksi te olette niin toiveikkaita? Mikä ero on Lissabonin agendan ja EU 2020 strategian välillä? Tämä on tästä ennalta tehtyä arviointia tästä strategiasta. Sitten toinen asia. Tästä oli hyvä kommentti äh, herra Sapilta, kun tiedän teidän taustanne, että meidän pitäisi valita tämä osaamiskriteeri, koska sillä on merkitystä. Me tarkastelemme asiaa budjetin kannalta, emme pohdi kaikkia, mitä tapahtuu jäsenvaltiossa ja EU-ssa muuten. Mutta itse asiassa meillä käydään aivan erilaista keskustelua täällä parlamentissa. Mikä on siis parempaa EU 2020? Sekö, että on uusia tavoitteita, kuten älykäs, kestävä, osallistava ja analysoidaan kaikkia toimintoja, jotka otetaan, huo- otetaan huomioon prioriteet kaikkien politiikkojen kohdalla. Innovaatiopolitiikka, älykäs, kestävä, osallistava. Sama koskisi kaikki kolme kategoriaa myös kohesiopolitiikkaa. Mikä on parempi, mikä on suuntauksena komissiossa virallisesti, kun suunnitellaan budjettia? Jos pannaan politiikkoja tähän älykkääseen puoleen tai kestävään kohtaan, miten tämä, näin tämä ostavuus, osaamispuoli tulee selkeämmäksi, mutta mikä on parasta? Jos puhutaan alakohtaisemmasta, alakohtaisuudesta suhteessa horisontaaliseen vaihtoehtoon. Gracias, Jutta. Muy breve, porque... Kiitoksia aivan lyhyesti. Tästä tuli jo muiltakin kysymyksiä, joita itse oli mielessä. Ensimmäisenä herra Renta sanoi alkupuheenvuorossa sanoi, että EU-ssa tilanne ei ole niinkään huono, mitä tulee investointuihin, varoihin, inve, innovaation tutkimukseen, kun ajatellaan julkista sektoria. Mutta totta on, että olemme jäljessä, mitä tulee yrityspuoleen verrattuna muihin suuriin mahteihin, kuten USAhan, jossa y- yrittäjäluokka todellakin on eturintamassa. Miksi te uskotte, että meillä on tällainen ero olemassa ja miten me voisimme täällä EU:ssa ssa tästä vaatimasta budjetista me muuttaa tätä balanssia ja päästä USAan tasolle esimerkiksi. Toinen kysymys, hiukan samansuuntainen kuin tässä herra Albrecht esitti. Mikä erottaa EU 2020 strategia, miksi voimme olla optisia tämän suhteen, tai miten voimme välttää menneisyyden virheet, koska olen samaa mieltä herra Soperin kanssa siinä, että me emme tietenkään voi jälleen menettää kymmentä vuotta Tämä on tavallaan viimeinen mahdollisuus. Sitten täällä puhuttiin budjettien koosta. Haluaisin, että panelistit hiukan rohkeammin sanoisivat, minkä kokoinen budjetin pitäisi eu olla, mikä olisi ihan täyden koko ja mihin otsakkeisiin meidän pitäisi enemmän panostaa. Kiitos. Danke, jetzt haben wir noch drei, äh... Kiitoksia. Nyt meillä on vielä kolme kollegaa, jotka äh, ovat pyytäneet puheenvuoroa. Derek Warren. thank you, uh, uh, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Monet olisivat varmasti samaa mieltä siitä, että EUn tulevaisuuden ja talouskasvun pitäisi perustua innovaatioon ja tietoon. Ja tuo vaatii investointeja innovaatioon ja tutkimukseen innovaatioihin yksityisellä ja julkisella sektorilla. Lisäksi tarvitaan läheisempää yhteistyötä akateemisen maailman koulutuslaitosten ja yritysten välillä. Olemme nähneet joitain hyviä esimerkkejä siitä, että tämä toteutuu. Walesissa esimerkiksi tuon yhteistyön tuloksena on saatu uusia innovatiivisia jännittäviä tuotteita markkinoille, mutta tuo on melko hidasta kehitystä. Paljon olisi tehtävissä vielä, joten kysyisin, mitä EU voi tehdä kannustaakseen yhteistyötä akateemisen maailman koulutuslaitosten ja yritysten välillä, jotta voidaan tukea innovaatiota ja tutkimusta. Tutkimuksen puiteohjelma kahdeksan. Wilson esitti tämän, otti tämän esiin alustuksessaan me olemme juuri vaiheessa ja haluaisin kysyä, mitäköhän muutoksia pitäisi tehdä tutkimuksen kahdeksannessa puiteohjelmassa verrattuna seitsemän, seitsemänteen, että se toimisi tulevaisuudessa paremmin. Kiitos. Otmar Karas jetzt, bitte. Kiitos Otmar Karas ja Helga Trypä. Ja meine Damen und Herren. Niin, hyvät naiset ja herrat. Minun on sanottava, että Tähän astiset puheenvuorot ovat minulle olleet liian yleisiä. Meidän ehdotuksemme, ja sanon tämän myöskin panelisteille, on se, että meidän täytyy käsitellä sekä poliittisia prioriteetteja että budjettimahdollisuuksia. Jos nyt kuulin teitä oikein, te olette tähän mennessä sanoneet, että meillä on liian vähän rahaa. Mutta mitä budjettineuvottelut vuodelle 2011, mitä Irlannin äh, kriisillä, mitä vaikutuksia teidän mielestänne niillä on tulevaisuuteen? Äh, ja sitten puhumme tutkimuksesta. Tarvitsemmeko enemmän eurooppalaista tutkijapätevyyttä? Täytyykö meidän äh, muuttaa pätevyydet, koska Lissabonin strategia ja Euroopan 2020 strategia. Siinä ei ole kyse määrärahoista, vaan poliittisesta tahdosta, koska toimivaltuudet ovat eh, jäsenvaltioille. Missä kohdin meidän täytyy siirtää toimivaltuuksia? Ja kolmas kysymykseni on, puhuitte eh, tutkimuksesta, olen samaa mieltä kanssanne eh, Euroopassa sen jälkeen kun on hylätty tutkimuspyyntö, niin arviota ei ole välitettävä. Pitäisikö meidän välittää tämä perustelu siitä, miksi tämä on hylätty ja miksi niin monet tutkijat sanovat, että he eivät halua tehdä EU-hankkeita, koska ne ovat liian monimutkaisia ja byrokraattisia. Miten meidän täytyy muuttaa sääntöjä, jotta voisimme saada lisää tutkimusta, eikä syntyisi tutkijoiden poismuuttoa Euroopan unionista? Kiitos Helka. Kaksi kysymystä. Tämän keskustelun aluksi kuulimme, että viime vuosikymmenellä kilpailukykyisin tietopohjainen yhteiskunta oli varsinainen tavoite, johon ei valitettavasti päästy, ja että tällä vuosikymmenellä, jatkan englanniksi, puhutaan älykkäästä, kestävästä ja osallistavasta kasvusta – Keskustelussamme nyt kuulimme, että kestävän kasvun pitäisi olla jotenkin rajoittava, kun ajatellaan älykästä kasvua ja työllisyyttä. Ja kysyisin alustajilta, onko niin, että kestävä kasvu, voiko, voisiko se olla älykkään kasvun ja työllisyyden ennaltaehto? Kyse on vähän siitä, miten nähdään koko EU 2020-strategia. Herra Bressler, Kysyisin teiltä, kun sanoitte, että miljardilla eurolla investoisitte PK-yritysten tutkimus- ja innovaation neuvostoin. Missä näette esteet tällaiselle strategialle eu tasolla, koska nyt olemme keskustelleet vuosikausia PK-yrityksistä, innovaatioista. Meillä on eurooppalainen tutkimusneuvosto. Mistä löytyvät nyt aidot ongelmat, miten ne voidaan tunnistaa, miten voimme toimia paremmin, mitä voimme oppia. Kiitos. Äh. Nyt. Mikrofoni. Czy są możliwe wspólne cele przy tak zróżnicowanej Unii Europejskiej po... Ovatko nämä yhteiset tavoitteet ollenkaan mahdollisia, kun ajatellaan EUn monimuotoisuutta, erilaisuutta laajentumisen jälkeen? Ja toiseksi, Tämä, nämä strategiset EUn tavoitteet EU 2020 strategiassa. Onko analysoitu menneisyyttä riittävästi? Voimmeko puhua jaetuista yhteisistä tavoitteista? kun ajatellaan e- Euroopan politiikkoja ja toisaalta myös kansallista tasoa. Sitten kolmanneksi, missä määrin pitäisi, pitäisi yhteisön tavoitteiden heijastella jonkinlaista yhteistä pohjaa ja missä määrin niiden pitäisi olla strategisia tavoitteita, tavallaan strategisia moottoreita, jotka vetävät asioita eteenpäin. Tämä on erityisen tärkeä, erityisen tärkeä, kun ajatellaan tätä erilaisuutta, jota Euroopassa voidaan nähdä. Sitten lopuksi tämänhetkisten tavoitteiden merkittävyys. Ne ovat tavallaan tärkeämpiä kuin nämä strategiset, tietenkin nämä tämänhetkiset tavoitteet ja strategiset tavoitteet. Ne pitää vielä laatia. Ja lopuksi Euroopan unionin menestystarinasta? Johtuuko sitä, me kaikki toimineet yhdessä, että meillä on yhteismarkkinat, yhteismarkkinat ja missä määrin on niin, että meillä on myös yhteinen jaettu talousarvio, vaikka se onkin aika vaatimaton. Sitten kuinka tärkeä globaali globaalissa toiminnassa mukana oleminen on, esimerkiksi G20 lähestymistapa, miten merkittävä se on. So, und jetzt aber wirklich als allerletzte. Ja nyt todella ihan viimeisenä Maria Cavallo. Chair, uh... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hän lyhyt kommentti kiinnittäisin kollegoiden ja osallistujien huomioon tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien yksinkertaistamiseen – se mietintö, joka on juuri hyväksytty liittyvaliokunnasta, siinä on 70 suositusta siitä, miten voidaan osallistumissääntöjä yksinkertaistaa. Ihan totta, turha byrokratiaa on paljon. Erityisesti tämä haittaa PK-yrityksiä ja keskikokoisia tutkimusinstituutteja ja yliopistoja, joiden on hyvin vaikea osallistua näihin ohjelmiin. Siksi on hyvin tärkeää kiireellistä tukea komissiota nyt yksinkertaistamishankkeessa. Mietintö luo alun tälle työlle. Tärkeintä on komission täytäntöönpano. Tämä ei ole helppoa, koska jokaiselle säännölle on omat syynsä ja meidän on jatkettava tämän prosessin seuraamista. Jos tästä tulee menestys, kuten toivon, se voi olla esimerkki, jota voidaan seurata muiden ohjelmien osalta, kuten rakennerahastojen osalta, siellä on paljon monimutkaisuuksia myös, joita voitaisiin yksinkertaistaa noidattaen joitain tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien yksinkertaistamisehdotuksia. Kiitos. Thank you for all these comments. Uh, I hope they will... Kiitoksia kaikista näistä kommenteista. Toivottavasti eh, meillä on mahdollisuus vastata kaikkiin näihin kysymyksiin, jotka on esitetty. Tämä on mielestäni hyvä merkki. Teillä on kaikilla hyvin rakentavia kommentteja ja kysymyksiä. Panelistit yrittävät eh, tietenkin vastata kysymyksiin etukäteen, mutta ilmeisesti eh, meillä on vielä vastattavaa, joten ehdotan, että menemme päinvastaisessa järjestyksessä. Eli aloitamme viimeisestä puhujasta. Leslie Wilson eh, voit vastata voisitte vastata joihinkin kysymyksiin, jotka teille esitettiin, tai muihinkin kysymyksiin. Kiitoksia. Keskyn näihin puiteohjelmakysymyksiin lähinnä. Ja toistan tavallaan, mitä täällä sanottiin. Me olemme olleet mukana tässä keskustelussa, joka koskee menettelytavan yksinkertaistamista. Ja yliopistolla tämä on ratkaisevan tärkeää, joten vastauksena kysymykseen, miksi yliopistot eivät aina halua osallistua tai eivät voi osallistua puiteohjelmiin, niin meidän pitää todellakin tähän tarttua. Tämä on varsin yksityiskohtainen kysymysjoukko, ei kovinkaan houkutteleva ja kiehtova, mutta sillä on suuri merkitys, kun ajatellaan sitä, että on, menestyksessä käytetään puiteohjelman myöntämiä varoja. Ja myös puiteohjelmissa, mitä odotamme tulevaisuudessa niiltä ja mikä toimii parhaiten tässä kontekstissa – tai eri konteksteissa on ratkaisevan tärkeää, että jonkinlaista jatkuvuutta löytäisi, tai jotka välineet siirtyvät puutelmasta toiseen. Yleisesti ottaen rahoitusvälineen kohdalla tämä on tärkeää. On tärkeää, että on selvästi tunnistettavia välineitä ja ohjelmia, vaikkakin niiden sisältö tai fokus välillä muuttuu. Ei pitäisi pitäisi välttää päällekkäisyyttä ja viime vuosina on ollut varsin suuri joukko tällaisia päällekkäisiä välineitä. Esimerkiksi meillä, niin kuin olette kuulleet, ehkä tutkimusneuvosto on selkeä tapaus uudesta puiteohjelmasta. Ja se on ollut varsin suuri kannustin yliopistomaailmalla. Toisaalta teknologiainstituutin täytyy vielä pystyä osoittamaan, että se tarjoaa lisäarvoa suhteessa muihin välineisiin, kuten teolliseen välineeseen – tai Marie Curie Akatemia kumppanuussuhteeseen. Nämä, tämä on erittäin tärkeä keino edistää akateemista teollista tavallaan. Sitten aivan lopuksi vielä kysymys yksityisestä investoinneista. Tarvitaan julkisia kestäviä investointeja, että voidaan edistää yksityistä investointia – Tämä on mielestäni pohjana tutkimus- ja kehityskapasiteetille yliopistoissa, jotta ne voivat tehdä yhteistyötä ulkoisten kumppanien kanssa. Jos puite olosuhteet ovat liian byrokraattiset, liian hankalat, vaikeat, niin kuin yhteisissä ohjelma-aloitteissa saattaisi käydä, niin silloin se ei todennäköisesti auta kovinkaan paljon ainakaan yliopistoja ja muita tutkimuslaitoksia. Kiitoksia. Thank you. Continuarei a falar em português. Um, a primeira nota para fazer... Puhun portugalia. Ensimmäinen asia. Haluaisin korostaa sitä, mitä täällä sanottiin yksinkertaistamisesta. Täytyy saada pääsy näihin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin olen tätä kovasti eh, mielenkiinnolla seurannut myöskin täällä parlamentissa ja edustaja Carvalho tästä puhui, voin vain tukea tätä. Minun mielestäni tämä oli erittäin tärkeä eh, asia. Meillä on nimittäin ongelma tutkimuksen laadun ja pätevyyksien kanssa mutta usein on niin, että tätä tavoitetta ei voida laisinkaan saavuttaa, koska meillä on sääntöjä, jotka vaikeuttavat ongelmiin pääsyä ja on myös epäoikeudenmukaisia menettelyjä ja usein tällaista huippuosaamista on, mutta se on jotenkin piilossa ja sitä ei tunnisteta niissä hankkeissa, joita yhteisrahoitetaan. Säännöt liittyen menettelyihin hallintoon ja pääsy tutkimushankkeisiin, niin niitä on muun, muutettava. Se on erittäin tärkeää. Toinen kysymys liittyen siihen, mitä sanottiin Lissabonin strategian ja 2020-strategian yhteydestä. Tietenkin herää kiusaus nähdä nämä samat ongelmat tässä – Ja nämä samat ongelmat syntyvät strategiasta, jotka eivät ole riittävän konkreettisia. Tämä on minun mielestäni suurin ongelma tässä ja myöskin suurin virhe, jonka näen useasti EU:ssa. Täytyy olla toimivat koordinaatiota niin, että kaikki toimijat voivat osallistua. Ja sen täytyy johtaa hyvään sekoitukseen, jossa on mukana julkinen osapuoli, järjestöt, liike-elämä, tuotanto, yliopistot. Ja tällaista koordinaatiota ei ole. Ja siksi olen sitä mieltä, että kummassakin strategiassa on samat riskit. Ja kolmanneksi, tämän jo joku sanoikin, kestävä kasvu on mahdollisuus myös älykkäälle kasvulle aivan yksinkertaista syystä. kestävä talous ja ympäristöystävällinen talous, joka perustuu tietoon sieltä löytyvät nämä kaksi ongelmaa, joita emme voi yhdistää, nimittäin työllisyys, pätevyydet ja innovaatio. hyvän. Monet työpaikat, jotka johtavat kestävään kasvuun, ovat uusia työpaikkoja, jotka ovat myös hyvin riippuvaisia innovaatiosta ja pätevyyksistä. Ja viimeinen kysymys. Tässä ei ole kyse pelkästään sitä mallista, vaan myöskin kansallisten budjettien suhteesta EU-budjettiin. Ei ole tietenkään mahdollista nähdä tätä toisin. Ne täydentävät toisiaan. Tässä on, näillä on strateginen merkitys, mutta meidän on myös nähtävä, ja tässä ehkä palataan vanhaan subsidiariteettiperiaatteeseen, meidän on myös nähtävä, miten me hyödynnämme tätä kaikkea Euroopassa. Ja meidän on löydettävä joku älykäs tapa varmistaa, että EUn budjetti voi myös kasvaa. Ja olen tietenkin sitä mieltä, että tässä ei ole kyse pelkästään budjetin koosta, vaan meidän täytyy myös löytää strategia, joka mahdollistaa sen, että voitamme tämän kestämättömän tilanteen että ei ole budjettia, jolla tällaiset suuret rakennemuutokset voidaan voittaa. Now. Kiitos professori Reisch. Patrick Bresler on seuraava puhuja. Patrick, esitettiin erityisesti yksi kysymys, mutta voitte toki kommentoida muitakin. Olkaa hyvä. Okay, I would... Selvä. Aloittaisin. Fits into a whole picture that I had. Obstacles, the... Täällä on puhuttu paljon esteistä. se, minkälainen on riskipääoman tuotto Euroopassa. Se ei ole samanlainen eikä yhtä helposti laskettavissa kuin Yhdysvalloissa tai muualla. Yhteisiä standardeja ei ole, jos on tietty yritys, ajatus tai tietty tuote, jonka haluan markkinoille, niin joutuu kohtaamaan eri standardit ja erilaista säätelyä eri jäsenvaltioissa, vaikka standardoitu on, niin kaikki ole ihan yhteen sopiva. Joten jos on hyvä ajatus, se kannattaa edelleen viedä Yhdysvaltoihin. Jos ajatellaan tällaisia eurooppalaisia innovaatioapurahoja, se haluaisin niitä kutsua. Tämä olisi lähin paras mahdollisuus päästä eroon tästä innovaatio-ohjelmasta. Kun ajatellaan rahoitusta, kun innovaatio on, niin pitää lähteä pienimuotoisesti tuottamaan sitä. Tämä on monimutkainen kysymys, koska kyse ei ole ainoastaan siitä, että lähdetään julkisesti rahoitetulta sektorilta yksityiselle, vaan ollaan vähän harmaalla sektorilla, kun ajatellaan oikeudellista säätelyä, miten verotetaan – ja silloin tulee tällainen yhdistelmärahoitus, julkinen ja yksityinen rahoitus. Selkeitä linjoja ei ole, koska muuten saattaa olla vääränä, että syytellään siitä, että varoja käytetään väärin tai ei budjetoida oikein. Tämä on hyvin monimutkaista. Yritysten ja akateemisen maailman yhdistäminen Minä olisin innovaatioyhteistyöstä sitä mieltä, että vielä ei voida sanoa, onko tässä saatu aikaan jotain uutta. Tässä on lähinnä kyse siitä, että keksitään pyörä uudestaan. Monia hankkeita on käynnissä järjestöjen pohjalta, jotka toimivat kansallisella tasolla. Juuri siitä, miten aloitetaan, perustetaan pieni yritys tai miten lähdetään toteuttamaan tiettyä ajatusta käytännössä soveltavan työn osalta yritysmaailmassa. Kyse on ihmisistä, jotka hyvin tuntevat nämä ongelmat ja tietävät kansallisen lainsäädännön ja budjetin puitteet, joten katsoisi, mitä nämä tahot tekevät. Ei tästä sanoisin vielä, että alkuperäinen ajatus oli varmasti ihan hyvä ajatus. Mutta sen piti myös noudatella samaa mallia kuin MIT. Se perustui yksityiseen rahaan ja toimi yhdellä toimipaikalla. Nyt julkista rahaa jaetaan ympäri Euroopan kaikkialle. Ja tässä nähdään lopputulos. Tarvitaanko enemmän rahaa tutkijoiden osaamisen taso. Emme me tarvitse enempää rahaa, mutta tietenkin rahat pitää saada oikeaan paikkaan, jotta niillä olisi paras mahdollinen vaikutus. Olen lukenut monia artikkeleita siitä, että ongelmia ei ratkaista sillä, että heitetään ongelmien suuntaan rahaa, mutta loppujen lopuksi juuri niin on tehtävä. Ja koska ei voi heittää rahaa joka ongelman suuntaan, pitää valita – ja sitten pitää valita älykkäästi tai arvata älykkäästi. Apurahat, miksi apurahakemukset ovat niin monimutkaisia? Kyse ei ole apurahoista varsinaisesti, vaikka tulisi olla. Kyse on sopimuksesta, jossa on tietyt asiat toimitettava, esitettävä, ja tämän pohjalta 95 prosenttia perustutkimuksesta rahoituksesta tulee – näytöksiltä, joihin on helpompi hakeutua kansallisella tasolla, kun että haetaan rahaa EUn tasolta. Toivon, että tämä muuttuu ja on tämä asia jo muuttunutkin. Oliko vielä muuta? Ehkä päätän puheenvuoroni tähän, kiitos. Thank you, Patrick. Andre Sapir. Andre Sapir saitte monia kommentteja erityisesti kun puhuit tästä erityisosaamisesta, huippuosaamisesta, teidän käsityksestänne tästä asiasta. Sitten myös viittaisin siihen, mitä professori Reis sanoi, osittain tämä taisi tulla teillekin, pyritäänkö huippuosaamiseen ja sen palkitsemiseen. Ja puhutaan myös äh, maantieteellisestä epäsuudesta, koska on totta, että huippuyliopistot ovat yleensä juuri niitä, jotka parhaimmin osaavat käyttää julkista rahoitusta Ehkä tämä tavallaan vahvistaa itseään tämä kierre, tämä huippuosaaminenkin tavallaan. Miten haluaisit kommentoida tätä? I will take three. Kiitoksia. Otan on kolme kommenttia. Yksi liittyy tähän optimismin, herra Olbrechtin ja muiden kysymys. Optimismi kokonaisstrategiasta. Yritän vastata tähän. Onko rahat käytetty hyvin, jos ne menevät Euroopan kautta. Ja sitten kysymys huippuosaamista. Optimismi. No teidän täytyy vastata siihen, ei minun. Minä olisin optimistinen, jos te olette optimistisia. Te olette poliitikkoja, en minä. Teidän täytyy tehdä päätöksiä. Me olemme asiantuntijoita, joten en minä voi tietää, oletteko te vakavissanne vai ette. Te ja kaikki muut täällä. Oletteko te vakavissanne? Annatteko nyt todellisen julkilausuman vuodesta, ohjelmasta 2020, annatteko sille myös riittävät määrärahat? Minä olen optimistinen sitten, kun te ryhdytte toimimaan, mutta ei minun tule olla optimistinen. Minä ainoastaan tarkkailen ja analysoin tilannetta. Jos sanotaan, että innovaatiohuippukokous huippukokous joka piti pitää hallitusten ja valtiopäämiesten tasolla. Se on lykätty kerran lokakuusta joulukuuhun, sitten se on lykätty joulukuusta helmikuuhun. Se ei tee minusta kovinkaan optimistusta. Minä kyllä tiedän, miksi huippukokous lykättiin. Ymmärrän sen erittäin hyvän. Minä itse työskentelen euron parissa melkein yötä päivää, joten tiedän, että on kiireellistä ja elintärkeää, että ryhdytään toimimaan euron puolesta. En sitä kyseenalaista, mutta toinen kysymys on ihan yhtä tärkeä. Ei ole kyse siitä, että tehdään vain yksi, kummatkin on hoidettava. Tietenkin on valmistettava euron elinkelpoisuus, mutta jos emme luo tulevaisuutta, niin emme me silloinkaan pysy hengissä. Meidän täytyy äh, työskennellä lyhyen aikavälin ja myöskin pitkän aikavälin puolesta, ja nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa. Ja siksi sanoin alustuspuheenvuorossani, että kriisi on todella vakava kysymys, koska tässä on kyse enemmästäkin kuin, että pysytään hengissä seuraavat pari kuukautta ja sitten kaikki muuttuu ruusuiseksi. Ei, vaan tässä on kyse todellisesta tienhaarasta maailman taloudessa. Mm, kaikenlaiset trendit ovat nopeutuneet. Jos katsoo erilaisia kaavioita esimerkiksi teollisuustuotannosta maailmanlaajuisesti ja niin poispäin, ei tässä ole kyse pelkästään siitä, että ollaan siirtymästä teollisuusmaista nouseviin teollisuusmaihin, vaan ollaan siir- siirtymässä myöskin länsimaista Aasiaan ja seuraava vuosisata on mielestäni Aasian vuosisata, joten meidän täytyy nyt pohtia, että eh, missä olemme. Minä voin analysoida ja tehdä eh, suosituksia, mutta sen jälkeen olemme teidän käsissänne, olette valittuja edustajiemme. Toiseksi, onko, ovatko määrärahat hyvin käytettyjä Euroopassa. E, eivät varmastikaan aina, se on aivan selvää. Ja Maria Carvalho tietää sen oikein hyvin. Hän on tehnyt erinomaista työtä, kun hän työskenteli Portugalissa, kun hän työskenteli komissiossa, kun hän työskenteli Euroopan parlamentissa. Hän on nähnyt tilanteen kaikista näkökulmista ja se, mitä hän sanoi, on aivan oikein. On todella yllättävää nähdä, että tutkijat eivät pidä ohjelmista, he pitävät tutkimusneuvostosta, mutta eivät näistä ohjelmista, eivätkä vain tutkijat, vaan myöskin yritykset eivät pidä näistä ohjelmista. Joten olet oikeassa siinä, että täytyy saada aikaan parempi järjestelmä, vähemmän byrokratiaa. Haluaisin nostaa esiin kysymyksmerkin ja kysyä nimittäin, pitäisikö meidän mennä askel eteenpäin. Täällä on keskusteltu siitä, pitäisikö meidän uudistaa tapaa, jolla komissio hallinnoi näitä määrärahoja. Se on yksi kysymys ja se on ihan legitiimi ja se täytyy esittää. Minä aion esittää vielä pidemmälle menevän kysymyksen. Pitäisikö meidän viedä nämä määrärahat täysin pois komissiolta ja antaa ne jollekin riippumattomalle virastolle? Minä itse asiassa haluaisin eurooppalaisen tutkimuksen ja innovaation viraston, siis todellisen viraston. Ei mitään tämmöistä pilipalivirastoa, vaan ihan todellisen viraston, jolla on oma budjettiautonomia. Sitä tarkoitan todellisella virastolla. Voimmeko sellaisen saada? Se on jälleen teidän käsissänne, parlamentin käsissä. Älkää minulta kysykö, te olette poliitikkoja. Niin. En mä, minä voi analysoida ja tehdä päätöksiä samanaikaisesti. Ja viimeinen asia. Pätevyys, huippuosaaminen, pätevyydet ja mitä sitten kohesiosta? Me Euroopassa olemme hyvin ylpeitä solidaarisuudesta ja kohesiosta, ja me sitä tarvitsemme, erityisesti eh, kun Eurooppa on eh, sosiaalisesti ja taloudellisesti niin monimuotoinen. Joten minä en halua mitenkään vähätellä tätä. Me keskustelemme täällä älykkäästä kasvusta, ja kun puhumme älykkäästä kasvusta ja innovaatiosta, niin meidän täytyy korostaa huippuosaamista ja kilpailua. Kuten sanoin aikaisemmin, meidän vahvuutemme ovat näiden markkinoiden koko ja niiden ihmisten määrä, joka meillä on. Ja meidän täytyy näistä ihmisistä löytää kaikki lahjakkuudet ja antaa heille mahdollisuudet. Meidän täytyy toimia näin ja sitä varten me tarvitsemme kilpailua valitaksemme huippuosaajat. Meidän ei tulisi tehdä sitä kohesion kustannuksella, joka on aivan yhtä tärkeä kysymys, mutta minä haluan äh, korostaa sitä, että meidän täytyy käyttää eri välineitä. Pelkään pahoin, että se, mitä olemme menneisyydessä äh, usein tehneet, on se, että olemme sekoittaneet nämä kaksi tavoitetta, äh, huippuosaaminen ja kohesio, samaan välineeseen, ja sitten me emme saa emme yhtä emmekä toista. Joten kyllä, kannatan näitä tavoitteita, mutta luodaan välineet sellaisiksi, että toiset edistävät yhtä, että valitaan parhaat huippuosaajat, mutta annetaan kaikille samalla mahdollisuus osallistua kilpailuun. And we are coming close. Se Andari. Ja nyt tämä osuus on tässä päättymässä. Haluaisin vain tarttua vielä joihinkin asioihin, joita hiukan jo tarkastelin. Ensinnäkin nyt aletaan puhumaan siis talousarvosta pian täällä EU-ssa. ja luo, tietenkin, koska e parlamentti keskustelee aiheesta, niin teidän pitää tavallaan pyrkiä siihen, että budjettivaroja käytetään arvokkaisiin kysymyksiin, pitää tavallaan olettaa, että on sellaisia sääntöjä ja mekanismeja käytössä, jotka varmistavat sen, että, vara, että tapa, jolla varoja käytetään, on valvottua toimintaa pidemmällä ajalla. Ja tätä asiaa pitää todellakin tässä vaiheessa korostaa puiteohjelmien puitelmat tulevat täällä esille esimerkiksi. Ja kun olen itse koonnut joitakin pu- puitelmista 5, 6, 7, niin voin kertoa tästä valvonnasta, että silloin katsotaan, mitä saadaan aikaan, mitä tärkeitä kohtia saavutetaan, niin kuin Patrick sanoi, mutta näiden hankkeiden tulokset, tapa, jolla sitä voidaan arvioida – mitä lisäarvoa ne ovat tuotteet, niin sitä ei oikeastaan koskaan kyllä arvioidakaan, vaikkakaan tämä on massiivista toimintaa. Ehkä puutelmalle kahdeksan tapa, jolla pu- kehitys, tutki, in, älykkäät pitäisi ottaa jo mukaan ja indikaattoreita pitäisi sitten käyttää, kun arvioidaan näitä hankkeita. Tämä pitäisi kuulua mukaan. Tämä ei liity pelkästään puiteohjelman 7 tai 8 tai niihin liittyviin hankkeisiin. Olen puhunut parlamentissa muutaman vuosi sitten eh, ja puhunut hankkeesta, jossa arvioisin to- to- hallitusta to- suorittamaa hallintaa ja, ja tällaisia suuria hankkeita kuin Galileo ja Iteria. Hallitusten ongelmat, ongelmiksi huomasin varsin hämmästyttäviä asioita, kun asiaa tutkin. Se seikka, että teillä on suurimmat tutkimusohjelmat maailmassa – vain itsehän on taas siis tavallaan tällainen <laughs> avaruusema itsensä, mutta nämä muut ovat niin kuin maailman suurimpia. Niitä hoidetaan ilman perushallintomekanismia, varmistetaan sen eri kumppanit tekevät yhteistyötä ja käyttävät samoja standardeja. Tämä pitäisikö saada meidät hiukan ajattelemaan. Ja tässä parlamentti voikin auttaa, kun puhutaan periaatteesta. Sen toinen asia, minä olen suuri halpojen uudistusten ihailija ja kannattaja on totta. On raja sille, kuinka paljon voi laajentaa budjetteja tässä vaiheessa. On asioita, mitä voidaan tehdä ja viittaan siihen kysymykseen, joka tuli siitä, miten saadaan yksityinen sektori mukaan ja miten sitä vauhditetaan rahoittamaan. se toimet, joihin pitäisi ryhtyä, kun innostetaan teknologiseen siirtoon teollisuuden ja yliopiston välillä, koska kerran olemme jäljessä muun muuta maailmaa näissä kysymyksissä. Toitte esille yhteisöpatentin. Tämä oli joku aika sitten paljon enemmän keskustelun alla, mutta nyt tämä on hiukan sysätty syrjään. Se pitäisi ottaa kyllä mistä taas mukaan. Se on yksi osa tätä onnistumisreseptiä, ei kokonaisratkaisu tietenkään. Sitten pitää mielestäni pohtia sitä, mitä nämä mahdollistavat teknologiat ovat. No, tässä on käytetty lyhennystä CATS, Key Enabling Technologies. Jos tarkastellaan komission tiedonantaa tästä kysymyksestä, niin tarkastellaan niitä teknologioita, joilla ei ole markkinoita, joten niitä pitäisi rahoittaa julkisesti, eikä pohdita sitä, mitkä teknologiat mahdollistavat uutta. Jos niihin investoi, niin sitten tulee niitä muita vaikutuksia syntyy mielestäni infrastruktuuri ja digitaalinen agenda ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä tässä mielessä, koska ne stimuloivat sitten muita julkisia yksityisiä sektoreita ja palveluita. Ja tätä parlamentin pitäisi viedä eteenpäin ja tätä pitäisi valvoa myös. Ja sitten vielä loppukommentteini indikaattoreista. Ne ovat avainasemassa, kun valmistetaan poliittinen johdonmukaisuus. Aina täytyy vastata tiettyyn avainkysymykseen, miten tämä toiminta reagoi näihin indikaattoreihin. Ja indikaattoreita tarvitaan myös, kun hallinnoidaan järjestelmiä, kun arvioidaan edistystä ja miten jaetaan vastuuta tavoitteiden saavuttamisesta tai saavuttamattomuudesta. Sitä EU 2020 strategiasta, mikä ero tässä on aikaisempaa? Tämä yksi ainoa ero. Pitäisi korostaa tätä, koska en ole varma, että tähän tartutaan. Siis se seikka, että tässä jaetaan vastuu EU- ja jäsenvaltiotasolla, se opera, siellä käytetään indikaattoreita ja periaatteessa se mahdollistaa sen, että voidaan todeta edistystä. Tämän pitäisi pystyä vahvasti mukana, eikä vain paperilla. Siis säännöllisesti tarvitaan raportointia siitä, miten on edistytty ja miten tavoitteisiin on päästy 2020 strategiassa, ennen kuin sitten on liian myöhäistä. Ja liian myöhäistä saattaa tulla jo varsin varha- varhaisessa vaiheessa, vaikka ensi vuonna. Nyt haluaisin kuitenkin kiittää kaikkia paneeliin osallistuneita myös siitä, että vastaten oikeastaan kaikkiin kysymyksiin ja kommentteihin. ja toivotan teille hyvää jatkoa tässä mielenkiintoisessa keskustelussa ja kiitän puheenjohtaja Haugia. Kiitoksia. Ja, vielen dank. Wir danken alle. Äh, Paljon kiitoksia. Mekin kiitämme teitä, äh, kaikkia panelisteja ja juontaja. Nyt olemme hiukan aikataulusta jäljessä ja siksipä pyytäisin, että täällä äh, näyttämöllä henkilöt vaihtuisivat nopeasti. So. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht sofort weiter. Hyvät kollegat, jatkamme välittömästi. Tässä on toinen paneelimme ja tässä keskitymme erityisesti kestävään kasvuun. Ja paneelissa meillä on Christian Egenhofer, joka on herra Rendan kollega. Hänkin on eurooppalaisesta politiikan tutkimuksen keskuksesta. Sitten meillä on Walter Boltz. Hän on energia-alan säätelijöiden yhteistyöviraston varapuheenjohtaja. Sitten meillä on Miroslav Drigas, joka on varapääjohtaja Puolan tieteiden akademian, maatalouden ja maaseudun kehityksen tutkimusinstituutissa ja sitten tässä on Ulrike Gero, joka on Berliinin toimiston johtaja, Euroopan neuvoston ulkosuhteiden Berliinin toimiston johtaja. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon, että sain kutsun tänne Euroopan parlamenttiin. Olen todella ylpeä siitä, että sain tämän tehtävän. En ole Green New Dealin tai energiapolitiikan erityisasiantuntija, mutta varmasti on yhteys siinä, mistä on kyse energiapolitiikassa ja mistä tulisi olla kyse EUn politiikassa. Energia liittyy pitkälti suhteisiin useimpien naapurimaiden kanssa, on kyse sitten kaasun tai öljyntarjamaista – Joten olen hyvin iloinen siitä, että voin olla kestävän kasvun paneelin aikana täällä moderaattorina, koska tämä on varmasti nyt juuri tärkeä aihe. Tämä liittyy ilmastonmuutokseen, Green New Deal-ajatukseen, kestävään kehitykseen, energiaverkkoihin ja infrastruktuuriin ja liikennekuljetusreittiverkostoihin ja energiatehokkuuteen. Joten tähän liittyy valtavasti eri asioita, jotka ovat esityslistoillamme nyt ja jotka koskevat hyvin suoraan Euroopan kansalaisia. Joten nämä kysymykset varmasti kiinnostavat Euroopan kansalaisia ja näin voidaan saada myös Eurooppa lähemmäksi Euroopan kansalaisia. Joten ennen kuin annan alustajille puheenvuorot, haluaisin hiukan puhua siitä, mikä on energiapolitiikan ja uusiutuvien energialähteiden poliittinen ulottuvuus. Minulla on viisi minuuttia tai ehkä enää neljä minuuttia jäljellä, mutta haluaisin sanoa seuraavaa. Energia on todella tämän vuosituhannen kysymys, kun fossiiliset luonnonvarat ovat loppumassa, öljyä, kaasuja ja niin edelleen, joten meidän pitää ajatella kestäviä energialähteitä. Kuten sanoin, suhde on voimakas ulkopolitiikan välillä, jota uusi EUn ulkosuhdehallinto haluaa olla muodostamassa, ja energiapolitiikan välillä, jota Euroopassa on. Ja kysymys siitä, voiko Eurooppa saada yhteiset integroidut energiamarkkinat aikaiseksi. Toinen kysymys on energian hintaan liittyvä. Energia on kallista, paljon resursseja, paljon rahaa ja Euroopan unionin pitäisi käyttää paljon varoja verkoston rakentamiseen. 2000 miljoonaa tarvittaisiin, tämän on kuultu, jotta voitaisiin rajat ylittävästi huolehtia kestävistä, hyvistä, vihreistä verkostoista. Tämä on kysymys ja haaste, jonka EU pitää ottaa vastaan. Löytyykö tämä raha? Lisäksi energiaan liittyy paljon kansallisia tällaisia epävarmuuksia tai sitä, että ei pidetä tietyistä asioista. Ydinenergia esimerkiksi tulee itse Saksasta ja siellä ydinvoimasta keskustellaan paljon. Miten reaalipolitiikassa on suhtauduttava näihin energian vaihtoehtoihin. Ja miten rahoitetaan se, mitä halutaan EUn energiapolitiikalle ja ilmastopolitiikalle? Euroopan investointipankistako vai Eurovelkakirjat? velkakirjat? Mitä poliittisia haasteita mahdollisesti kohtaamme, jos rahoitamme uudella tapaa? Ja budjetti, joka oli edellisen paneelin kohteena, toivoisin, että muut panelistit täällä kuitenkin myös pohtisivat sitä, miten paljon – EUlla on varoja, jotta päästäisiin kestävän energian käyttöön. Rahoitusnäkymät, rahoituspuitteet vuoden 2014 jälkeen, vaikka pidettäisiin kiinni yhdestä prosentista, mahdollista on se, että realistisesti mennään alle yhden prosentin. Meillä on enemmän haasteita, enemmän tehtäviä ja vähemmän rahaa, joita halutaan käyttää Euroopan hengen edistämiseksi, niin miten nämä varat käytetään? Toivoisin, että panelistit pitäisivät tämän peruskysymyksenä mielessä. Onko jonkinlainen mahdollisuus olemassa, että saadaan yhteiset eurooppalaiset energiamarkkinat jossain muodossa? Ja miten kestävyys, vihreys voi olla esillä yhteisillä energiamarkkinoilla? Miten tämä toimisi markkinoista lähtöisin? Miten voidaan vastata ilmastonmuutostavoitteisiin ja mikä voisi olla jälleen yhteisillä energiamarkkinoilla uusiutuvien energialehteiden osuus. Valmistauduin parin asiakirjan pohjalta ja yksi luku oli merkittävä, kun ajatellaan menoja tällä hetkellä. Kun ajatellaan energiaa, energian kuljettamista, 9 prosenttia kansallisesti, 1 prosentti vain EUn tasolla – Green New Deal, kestävä energia, kestävä verkosto. Nämä ovat todella tärkeitä kysymyksiä tulevalla vuosikymmenellä. Miten on mahdollista, että 99 prosenttia energian kuluista toteutuu kansallisella tasolla? Miten voidaan toimia niin, että jos enempää rahaa ei saada, miten saadaan enemmän aikaiseksi samalla rahamäärällä? Ja miten voidaan luoda jotain eurooppalaista. Ja viimeinen kysymys paneelin suuntaan, kun paneelin edustajat tulevat vähän eri näkökantoja edustamaan. Miten voitaisiin vapauttaa rahaa, jota tarvitaan energiakysymyksen rahoittamiseen, ja miten tämä vaikuttaa ikään kuin perinteisesti eu rahoittamiin aloihin? Koheesiovarat, totta kai yhteinen maatalouspolitiikka – Voimmeko siis yhdistää nämä asiat niin, että energiapolitiikkakin voidaan hoitaa? Mikä on suhde näiden alojen välillä? Mielenkiintoista kuulla ensin täällä alustajia ja sitten parlamentaarikkoja salin puolelta, koska minusta tuntuu kyllä, että tämä on yksi kaikkein jännittävämpiä poliittisia kysymyksiä tällä hetkellä ja tällä vuosikymmenellä. Antaisin ensin puheenvuoron kollegalle tässä vasemmalla, Walter Boltz, Kuten näette, täällä hän on varapuheenjohtaja energiasäätelijöiden yhteistyöelimessä ja teille on myöskin jaettu sivun mittainen teksti siitä, mitä tämä taho tekee. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Minäkin haluan ilmaista iloni tulla puhumaan tänne. Se on kunnia kestävästä kasvusta. Ja koska edustan energiaa sääntelyitä, puhun erityisesti energiasta, energiainfrastruktuurista, niin kaikki naiset tavoitteet EU 2020 strategiassa, jossa vaaditaan kiireä, vihreää kilpailukykyistä säästävää taloutta, kuten aikaisemmin kuulimme tässä. Tämä ensimmäinen juna tavallaan menetettiin, emme saavuttaneet tavoitteita ja nyt toista kertaa yritämme jos voimme onnistua paremmin, energia tulee olemaan tässä tärkeä osa. Energia on tärkeä kustannustekijä huomattavassa osassa Euroopassa teollisuutta, mutta myös energia, koska se tulee yhä hinnakkaampaa. Se määrittelee, kuinka paljon rahaa jää jäljelle kuluttajille käyttää johonkin muuhun, miten paljon rahoista, joita heillä on, käytetään perusenergiatarpeen täyttämiseen eikä sitten rahaa jää muun tyyppiseen kulutukseen. On joitakin tavoitteita, jotka meidän pitää sen täyttää. Ensinnäkin sisämarkkinoiden pitää todellakin toimia energiakysymyksissä. Nyt meillä on ollut kymmenen vuotta energiamarkkinoiden vapauttamista EU-ssa. Jotakin edistystä on saatu aikaan, mutta me toivomme, että energi- kolmas energiavapauttamispaketti, joka tulee täyttää täysin voimaansa ensi vuoden alkupuolella todennäköisesti. Toivottavasti se huomattavasti vaikuttaa siihen, että energiamarkkinat lopultakin ovat siinä vaiheessa, jossa aidosti meillä on tehokkaat toimivat markkinat, energiahinta, joka perustuu kysyntään tarjontaan, ja myös markkinat voivat toimia niin, että energiamarkkinat voivat ottaa kattaa nämä uudet kustannukset, liittyy uusiutuvan energiaan kustannukset liittyy siihen, että hiilidioksidin hallinnointiin tartutaan kunnolla ja kustannukset, jotta saamme suurempaa tehokkuutta rakennusalalla esimerkiksi asunnoissa, joten meillä on monenlaisia julkisten palveluiden velvoitteita, jotka koskevat myös energian hintoja. Ja jotta markkinat jatkossakin toimivat huolimatta näistä uusista taakoista, meidän pitää varmistaa, että ne toimivat kunnolla ja markkinat ovat yhdentyneet niin, että todella toimivat ja toimivat huolimatta näistä uusista lisätaakoista ja muista kysymyksistä. Sitten meidän pitää varmistaa, että kaikki tekijät, jotka ovat välttämättömiä toimiville energiamarkkinoille, ovat paiko- paikallaan ja komissio onkin laatinut oman energiastrategiansa hetki sitten, jossa luetellaan energiatehokkuus, infrastruktuuri, uudet teknologiat, kuluttajan vallan lisääminen ulkoinen suhde energiapolitiikassa keskityn aivan erityisesti siihen, miten saamme markkinat toimimaan paremmin ja mikä rooli infrastruktuurilla on tai mikä sillä pitäisi olla tässä kysymyksessä. Nyt olemme juuri, kun pyrimme ympäristötavoitteisiin, kestävyystavoitteisiin, niin me joudumme täysin muuttamaan energiasektorin vuoteen 50 mennessä. Tämä on oikeastaan aika lyhyt aika energiakysymyksiä. Tähän liittyy pitkä aika sen investointeja vuoteen 50 mennessä. Sähköenergia pitäisi tuottaa ilman minkäänlaisia hiilipäästöjä, hiilidioksidipäästöjä. Tällä hetkellä sähkön tuotanto on iso osa hiilidioksidipäästöistä maailmassa ja Euroopassa, joten me keskitymme siihen, että siirryttäisiin tämänhetkisestä tavassa tuottaa sähköä energiaa Meillä on noin kaksi kolmasosaa energiasta, hiukan alle kaksi kolmasosaa energiasta tulee fossiilista polttoaineista. Ja jos me haluamme korvata tätä jollakin, tarvitsemme massiivisia investointeja sähkön tuotantoon, mutta myös massiivisia investointeja verkostoihin, koska verkostoja tarvitaan, jotta voidaan yhdistää uusiutuvat näihin energialähteet tarpeisiin. Jotta tässä onnistutaan, tarvitaan jonkin verran rahaa, se on sitten mainittu aikaisemminkin, kokonaissumma on vaikea arvioida, koska me puhumme erilaisista skenaarioista, aika rajoista. Komissio puhuu investointitarpeista, mutta joka tapauksessa tämä on iso investointi, jota tarvitaan. Ja siinä keskitytään juuri infrastruktuuriin, ainakin kaasu- ja sähköverkoissa. Ja kysymys kuuluu, miten me tämän kaiken rahoitamme, kuinka paljon tulee jäsenvaltioista, kuinka paljon EU-tasolta ja kuinka paljon Eurooppa tai voitko Euroopasta rahoitusvälineet auttaa tässä, tai mekanismit auttaa. On joitakin periaatteita, kun ajatellaan kokemuksia, joita meillä on aiemmista politiikoista ja rahoituksista on käytetty kautta Euroopan eri olosuhteissa mitä tästä on voitu oppia ja miten voimme ehkä parantaa toimintaamme tällä kierroksella. Uskon, että ensimmäinen läksy, joka pitäisi oppia, on, että meidän pitäisi pyrkiä tekemään markkinat investointihankkeiden aloitteen tekijöksi pääasiallisesti, koska olemme oppineet sen, että politiikka tai toiminta ei oikein ole hyvä käyttämään ihan tietysti investointivaroja. Saksa on hyvä esimerkki. Nyt ihmiset ymmärtävät, että politiikka on otettu vaikka aurinkoenergian käyttöön varten. Nyt ollaan sillä tasolla, joka ei ole enää kestävää. Ja meidän täytyy olla erittäin varovaisia siinä, että emme perustu pelkästään politiikkaan ja päätä uusista valtavista investoinnista, niin huomaammekin, että suuri osa investoinnista ovat turhaa, turhia, joten pitäisi käyttää mahdollisimman pitkälle markkinsignaaleja hyväksi, koska markkinoiden täytyy saada aikaan toimivat infrastruktuurit Euroopalle. Ja ainoa muutos, jonka haluan nyt saada aikaan, on, että sovitamme yhteen uusiutuvat kestävä, kestävyyden tavoitteemme nopeammin kuin markkinat saisivat aikaan yksistään. Sitten toinen asia, meidän pitää keskittyä siihen, että sovitetaan sääntelypuitteita, politiikapuitteita asteittain. Tietyssä kalenterissa markkinat saavat tilaisuuden suorittaa investoinnit ja saavat aikaan sen varmuuden, jota investoijat tarvitsevat, kun investoidaan uuteen infrastruktuurin teknologian eikä mitään sitten hukata tai hylätä muutamassa vuodessa. Yksinkertainen esimerkki Saksasta edelleen se ei tule liikaa esimerkkejä Saksasta, mutta jos Saksa Saksalla oli päätetty, kun siirrytään ydinvoimasta, pitää rakentaa kaasuputkia. Nyt Saksa olisi noin 20 kaasulaatista, joita ei tarvittaisi, voitaisiin käyttää. Mm. Siis riski siitä, että tehdään suuria poliittisia päätöksiä, investointipäätöksiä, sitten politiikka muuttuu, ja toiminta muuttuu ja koko rakenteesta tuleekin tällainen eh, heikkenevä sektori. Tarvitaan oikean suuntaisia toimia. Sitten harmonisaatio on erittäin tärkeää, koska energiamarkkinat kunnissa tulee, eurooppalaiset markkinat tulee toimimaan eurooppalaisen kysynnätarjonnan pohjalta ja rakenteiden pohjalta, että tarvitsemme eurooppalaisen harmonisoinnin lähestymistavan asiaan uskon, että roolia, rooli on myös Euroopan rahoituksella joissakin olosuhteissa. Olemme kuulleet ja on selvääkin, että Euro, EUn rahoituskyky on varsin rajallista, kun ajatellaan tarpeita energiasektorilla, mutta me, eurooppalaiset rahoitusmekanismit voivat olla jossakin roolissa silloin, kun kansallinen rahoitus ei ole mahdollista, koska kustannukset ja hyödyt ovat liian epätasapainoisesti jaetut kahden, kolmen jäsenvaltion kesken joskus kustannus tapahtuu yhdessä maassa, niin hyöty löytyy kahdesta kolmesta maasta jatkossa ja silloin normaalinen kansallinen mekanismi ei toimi enää hyvin ja kustannusten jaosto tulee varsin vaikeaa ja Euroopan rahoitus voisi olla tässä siltana että tehdä arvioinnit mahdolliseksi, investoinnit mahdolliseksi, joita muuten olisi vaikea hoitaa kansalliselta pohjalta. Sitten kannustinmekanismit todennäköisesti ovat parempia kuin se, että täysin käytetään eurooppalaista rahoitusta. Ajattelen tietysti myös budjettirajoituksia. Sehän ei missään tapauksessa ehkä olekaan mikään vaihtoehto. Ja sitten lopuksi, kun puhutaan siitä, mitä mekanismeja toteutetaan, miten toimitaan käytännössä, niin kovasti pitäisin parempana sitä, että käytetään olemassa olevia rahoitusmekanismeja, kuten kohesiorahastoja ja muita rahastoja, kuin että perustettaisiin aivan uutta erillistä. Ensinnäkin, ensinnäkin emme puhumme varsin suurista rahasummista ja eurooppalaisilla toimielimillä ei ole kovin hyvää kokemusta rahoi, uuden rahan investoinnista, kun rahaa tulee yleensä tästä tulee jäsen politiikkajohteista toimintaa, emmekä oikein ole pystyneet keskittymään erityisen hankkeisiin, joten rahat pitäisi jakaa kaikkien kesken, kaikille alueille. Ja kun ajatellaan rajoitettua määrää, niin tämä ei ole kovinkaan hyvä vaihtoehto poliittista ajatellen. Haluaisin pikemminkin keskittää tämänhetkisiä rahoitusvälineitä, enkä, eikä laadittaisikaan uusia välineitä, joihin kuitenkin menee pari vuotta, kun ne saadaan liikkeelle. Sitten lopuksi lyhyesti rahoituksen lisäksi jonkin verran riskien hillitsemistä tai riskisosialisointia olisi hyvä käyttää. Se ei, siihen ei suoraan, se ei suoraan vaikuta budjettiin, mutta se teki hankkeita, joita muuten ei voitaisi viedä loppuun. Kiitos. Very much, Mr. I that I haven't been following the... Kiitos oikein paljon. Huomaan, en noudattanut tässä ihan järjestystä, mutta ehkä on hyvä, että Miroslav Dzygas puhuu seuraavasti. Seuraavana hän tulee Polan tiedeakatemiasta ja osastolta, jolla käsitellään maaseudun kehittämistä ja maataloutta. Koska tulette eri ajalta, voit ehkä puhua vähän maataloudesta ja siitä, miten energiapolitiikka voidaan yhdistää teidän erityisalaan. Ja sitten Christian Egenhofer, joka tekee työtä energian ja ilmastokysymysten kanssa. Kiitos. jestem w pewnym kłopocie, bowiem chyba jestem jedyny, który właśnie z perspektywy będzie patrzył na problemy przyszłej... Kiitoksia. Minä olen ainoa puhuja, joka katsoa asiaa maatalouden näkökulmasta, maaseudun näkökulmasta. Mutta aluksi haluaisin esittää epäilykseni Eurooppa 2020 strategiasta, joka ei näytä huomioivan maaseutua, erityisesti mitä tulee Euroopan unionin elintarviketurvaan. Ottaen huomioon se, mitä maailmanlaajuisesti tapahtuu – kun katsotaan niitä neuvotteluja, joita käydään juuri merkosurmaiden kanssa. Mielestäni tämä seikka luo joitakin uhkia maatalousalalle ja EUlle. Linkki maatalouden ja energian välillä. En usko, että julkisuudessa ollaan riittävästi tietoisia EUssa ssa kysymyksistä, jotka liittyvät maatalouspolitiikkaan ja välineisiin, joilla tuetaan eurooppalaista maataloutta ja kuinka se yhdistyy tuleviin haasteisiin ja niiden saavuttamiseen. En nyt ryhdy kertomaan maatalouden tukimenetelmistä, mutta ehkä keskityn kolmeen seikkaan. Jotkut ihmiset ajattelevat, että yhteinen maatalouspolitiikka on sitä, että maanviljelijöiden taskuihin tungetaan rahaa, mutta sen seurauksena meillä eurooppalaisina kuluttajina on halvempia elintarvikkeita käytössään kuin jos meillä olisi täysin vapaat markkinat. Ja toiseksi tämän tyyppisellä investoinnilla on vaikutusta myös muihin sektoreihin, ei pelkästään maatalousalaan. Noin 90-95 prosenttia YMPn maa- määrärahoista annetaan tuotteiden nostamiseen muilta sektoreilta, ja tällä on vaikutusta muuhun talouteen energiakysymykset. Menen niihin ihan kohta, mutta yhteinen maatalouspolitiikka on riittävän kypsä, jotta se voitaisiin uudelleen määritellä, jotta sen koko nimi voitaisiin uudelleen määritellä yhteinen eh, elintarvike ja julkisten hyödykkeiden politiikka, sanoisin. Ottaisin siihen mukaan kaikki energiaan liittyvät kysymykset, uusiutuvat energiamuodot ja niin poispäin. Toinen tärkeä kysymys, toinen yhteisen maatalouspolitiikan lisäarvo on se, että tämä politiikka on suuntautunut elintarvikkeiden korkeaan laatuun. Tämä liittyy EUn terveysulottuvuuteen, koska laadukas ruoka on tietysti hyödyksi kansalaisille ja pitkällä tähtäimellä yhteisön kustannukset laskevat. No sitten YMPn ja energian yhteydet. Avainkysymys on, kuten jo ensimmäisessäkin paneelissa keskusteltiin, innovaatio. Innovatiiviset ratkaisut, joilla voidaan laskea maataloustuotannon energiankulutusta. Ja ensimmäisessä paneelissa sanottiin jo hyvin paljon eh, siitä, että miten valita hankkeita eh, kilpailukriteerin pohjalta. Siksipä mielestäni meidän tulisi katsoa uutta välinettä EU:ssa, joka mahdollistaisi sen, että voitaisiin levittää uusia maataloustekniikoita alhaisimmalla mahdollisella kustannuksella. Me tiedämme, että uusi teknologia on usein hyvin kallista ja tämä on esteenä maataloudessa. Yksi yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteista voisi olla tutkimuksen ja kehityksen edistäminen maataloudessa ja esimerkiksi energiaan kulutuksen vähentäminen. Ja sitten viimeinen kysymys. Elintarvikkeet ja biopolttoaineet, niiden välillä on kilpailua ja modernissa maailmassa elintarvikkeiden tuotanto sen tulisi saada prioriteettiasema EU:ssa. Ruoan tuotannon EU-ssa tulisi kattaa vähintään 80 prosenttia kokonaistarpeesta. Olen samaa eri mieltä sen tutkimuksen kanssa, jonka 23 taloustieteilijää julkaisivat viime vuonna, että EU on riittävän rikas ostamaan elintarvikkeita mistä tahansa maailmalta. Tämä ei ole totta. Jos katsotaan siis sokerin tuotantoa, Puola on yksi suurimmista sokerin viejistä. Tällä hetkellä meidän sokerin vähittäishintamme ovat todellakin nousseet räjähdysmäisesti. Kiitos oikein paljon Miroslav Gigas, mielenkiintoista saada kaksi lähestymistapaa asian, joita pidetään melko vanhanaikaisinakin EU-politiikan aloina ja nimetään ne uudestaan, jotta nähdään mitä kaikkea tätä kautta saadaan. Seuraavaksi Christian Egenhofer. Kiitos Ulrike aiheutan pettymyksen ehkä, koska en ole energialan erityisasiantuntija, vaan haluan keskittyä ilmastonmuutokseen lähinnä ja sitten viitata näihin muihinkin kysymyksiin lyhyesti. Ilmastonmuutoksen osalta tilanne on melko yksinkertainen teoriassa. Hiilelle asetetaan hinta ja tämä vaikuttaa kaikkiin tuotteisiin ja lopulta saada myöskin hallitukselle tuloa päästökauppatulojen kautta. Kaikki tämän tiedämme. Miksi tämän sanon? Tämä on vähän banaalia, mutta olisi tärkeää pitää mielessä tämä, kun palataan Walter Botsin puheenvuoron. Jos ei meillä ole taloudellisesti tehokasta järjestelmää, meidän on vaikea päästä mihinkään tavoitteista, joista puhumme. Joten tehokkuus, markkinoiden tehokkuus, on tärkeä tekijä joka joskus unohtuu näissä keskusteluissa. Puhutaan siitä, että välintuloa tarvitaan siellä tällä ja tuolla ja lopulta unohtuu kokonaiskuva. Siksi halusin sitä painottaa täällä. Kuitenkin markkinat epäonnistuvat useilta osin. Energiatehokkuus kotitalouksissa ja pienyrityksissä hyvin on osoitettu, että välintuloa tarvitaan. Tutkimus ja kehitys, siitä puhuttiin. Halusin olla vähän varovaisempi, kun Edellisessä paneelissa puhuttiin tästä julkinen tutkimus ja kehitys ei ole niinkään ongelmallista, vaan yksityinen. Eli ongelma on nyt tähdy, auttaako se, että sijoitetaan julkisen tahon infrastruktuuri. Hyvin tärkeä kysymys ja hankala, mutta haluaisin myöskin erotella tässä, tai oikeastaan nähdä suuren eron siinä, mitä pidän perinteisenä infrastruktuurina sitä, että yhteen ei toimi eri maiden välillä, ei ole teitä, jotka ylittävät maiden rajat. Ja sitten se, miten siirretään, muutetaan energiajärjestelmä uudenlaiseksi. Ja tässä meillä on paljon vähemmän ajatuksia ja analyyttistä pohjaa. Mielenkiintoista kuulla Walter Boltzin ehdotuksia tässä. Tämä liittyy osittain myöskin juuri maatalouteen. Ilmastonmuutoksesta tämän verran sitten Eurooppa 2020 strategia luonnonvarojen te varojen tehokas käyttö. Tämä on melko monimutkainen kysymys, kun palaan tuohon, joka Manalinkin alkumalliin, niin hyödykkeiden hinta vaikuttaa voimakkaasti ja monet hyödykkeet saavat hintansa kansainvälisillä markkinoilla. Tuontiverot, vientiverot, säätelyt, mutta silti vaikutus hintaan, kuten puolalainen kollega juuri sanoi, ja sitten hyvin nopeasti puhumme kilpailukyvystä ja sitä, miten tämä tilanne vaihtelee hyvin nopeasti ja paljon. Jotta nyt puhun liian monimutkaisesti, haluaisin ehkä tämän vähän eri näkökanta kuin aikaisemmilla puhujilla. Minä pitäisin Euroopan 2020 strategiaa tavallaan tällaisena toiveena siitä, mitä halutaan energiatehokkuutta esimerkiksi. Siihen ei saa laittaa liian paljon. Voiko tätä oikeutetusti pitää varsinaisena suunnitelmana? Mutta sitten lähestyn sitä syytä, miksi täällä olemme. Budjettikysymys. Onko rahoitus tärkeä vai se, mitä viesti ajetaan budjetin kautta? Minusta tuntuu, että EUn ja kestävän kehityksen esityslistan osalta EUn budjetin poliittinen suuntaan antava vaikutus on kaikkein tärkein. Ja jos se laaditaan niin, että annetaan oikeat kannustimet ja saadaan houkuteltua vipuvaikutuksen kautta myös yksityistä rahoitusta, niin tämä on paljon tärkeämpää. Puhutaan sitten miljoonasta tuolla, muutamasta miljoonasta täällä. Eli poliittisen suunnan antaminen, vaikutuksen antaminen. Minulla on käytännön esimerkkiä myöhemmin, mutta tähän liittyy myös budjetin solidaarisuuselementti. Se on rahoitusmenetelmä, jolla jaetaan taakkaa. Katson kollegoiden suuntaan. Kyllä budjetissa on myöskin taakanjakoajatus mukana. Se on tärkeä mekanismi tässä yhteydessä. Jos voisin vain kommentoida jälleen aikaisempaa paneelia ja tässä Piirin puheenvuoro, olen hänen kanssaan aivan samaa mieltä siitä, että tässä pitäisi erityisesti katsoa huippuosaamista, mutta kysytään nyt, onko niin, että suuri jäsenvaltio, Saksa, Ranska tai muu sellainen, tarvitseeko sellainen maa EUn rahoitusta vai voiko hoitaa asian yksin? Mielestäni voisi hoitaa yksin, joten Tästä on puhuttava tietenkin melko varovaisesti. Minun prioriteettini puheenjohtaja katsoo hyvin tiukasti minun suuntaani. Ja kun saksalainen olen, niin minun täytyy noudattaa sääntöjä. Mitkä ovat prioriteetit? Ensinnäkin julkisen ja yksityisen kumppanuuden parantaminen ja sitten tutkimus ja kehitys ja se, että yksityistä investointia ei ole mistä lähtisin liikkeelle. Keski- ja Itä-Euroopan maat Baltian maat erityisesti energiainvestointien osalta energia ja energian siirtojärjestelmä verkosto on vanhentumassa. Näitä maita siis kiinnostaisi erityisesti uuden järjestelmän luominen. Toiseksi kaupungit, yksityinen ja julkinen yhteistyö voitaisiin keskittää – kaupunkeihin sähköautot, miten luodaan niille sopivat verkostot. Meillä on tästä ajatuksia. Ja sitten kolmas seikka. Euroopan investointipankki, rahoitukset sitä kautta ja sitten investoinnit sisäisten energiamarkkinoiden kautta energiaverkkoihin. No se täällä mainittiinkin lopuksi. Minä sanoisin, että minä käyttäisin miljardini, minulla on sellainen täällä annettu, ja minä pistäisin sen yksityisen ja julkisen yhteistyöhön kaupungeissa, integraatiokysymyksiin, käytännön työhön, ruohonjuuritasolla todella. Tämä voisi olla pilottihanke ja esimerkki muille aloille. Monia ajatuksia, aikaa vain viisi minuuttia, joten päätän puheenvuoroni tähän. Kiitos. Palataan puheenvuoron sitten, että saamme kuulla kysymyksiä. Meldungen. Marit Paulsen, bitte. Aivan oikein. Meillä on kaksi puheenvuoropyyntöä. Marit Paulsen ja Helga Tryppel. Tack, fru ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Onpa mukavaa keskustelua. Minä haluaisin tuoda julki kantani, joka liittyy eurooppalaisiin näkymiin Eikö ole niin, että meidän Euroopan unionin tasolla toimivien tulisi voida paremmin saada yleiskäsitys, jotta näkisimme, mikä on kokonaisuus, kun puhutaan niin monista yksityiskohdista. Nyt on puhuttu ilmastonmuutoksesta, maatalouden roolista, tutkimuksen roolista, energiasta – Ilmaston lisäksi meillä on yksi jättiläismäinen globaali ongelma. Ja se on se, että fosfaatit johdonmukaisesti huudellaan meriin. Jolkit sanovat, että 500 miljoonaa vuotta menee siihen, että fosfaatit saadaan pilkottua jälleen. Eli inhimillisellä tapaa katsottuna nämä huuhdellaan meriin, eikä niitä saada uudelleen käyttöön meidän elinaikanamme. Mutta jos ajatellaan maatalouspolitiikkaa, joka kanala, jolla teen suurimman osan työstäni, maatalouspolitiikassa on suurin potentiaali siinä, että estetään ilmastonmuutosta – eli hiilidioksidin talteenotto. Jos saadaan aikaan maatalousmuutoksia, voimme saada sidottua paljon ylimääräistä hiilidioksidia tulevan 40 vuoden aikana, ennen kuin maapallo saadaan tasapainoon. Tutkimushanke on nyt käynnissä siitä, miten voidaan huolehtia silloin tuholaismyrkyistä tai rikkaruohosta, kasveista, Jos ajatellaan tekniikkaa, joka meillä on nyt käytössä, ihan hyvin käytettävissä olevaa ja suhteellisin hyväksyttävin kustannuksin, niin maatalous voisi olla energian osalta omavarainen, samoin kuin metsätalous. Ylipäätään ei siis tämä vaikuttaisi maatalouden elintarvikkeiden tuottamispotentiaaliin. Eli ei pitäisi puhua maataloudesta suoraan energian tuottajana. 6,7 miljardia ihmistä maapallolla. Pia koin jo 9 miljardia. Meidän maa pallomme. Ja se ala, joka voidaan käyttää ruoantuotantoon, olisi käytettävä ruoantuotantoon myös tulevaisuudessa. Jos fosfaatit saataisiin kunnolliseen kiertoon, se olisi hyvä edistysaskel. Järkevä maatalouspolitiikka, joka katsoo tulevaisuuteen ja on ympäristöystävällisesti, niin se auttaisi jo paljon. Ja tällainen kokonaiskäsitys olisi paikallaan, kun keskustellaan yksityiskohdista – Eli mihin mikäkin yksityiskohta varsinaisesti kuuluu. Kiitos. Ja danke. Nun Helga Trüppel bitte. Kiitos Helga Tryppel. Like to come back. Kiitoksia Jutta. Haluaisin palata tämän äh, paneelin strategiseen äh, tavoitteeseen. Siksipä äh, luen vielä kerran sen otsikko Kestävä kasvu ja luonnonvarojen tehokkaampi käyttö vihreämpi ja kilpailukykyisempi talous. Siksi haluaisin aluksi sanoa, että tietääkseni Kiina on maailmanlaajuisesti suurin tuulienergian käyttäjä ja me Euroopan unionissa hävisimme tämän. Mielestäni tämä on ongelma, koska me menetimme teknologisen johtajuuden ja tämän tavoitteen mukaisesti meidän olisi pitänyt pitää se tai meidän olisi pitänyt olla kilpailukykyisempiä kestävässä kasvussa niin, että meillä olisi systemaattisesti teknologinen johtajuus tässä uusiutuvien energiamuotojen käytössä ja muussa vihreässä teknologiassa. Nyt menen keskusteluun ja erityisesti Christian Ingenhofer puhui tästä. Sanoitte, että Eurooppa 2020 strategia on ilmoitus tavoitteista, mutta se ei ole vielä mikään suunnitelma. Ja jos aivan oikein sanoitte, että ehkä on suunnitelma seuraavassa komissio, seuraava komissio sellaisen luo. Seuraava komissio aloittaa vuonna 2015. Ehkä ymmärsin väärin, mutta jos tämä ei ole vielä suunnitelma, niin meillä ei kyllä ole riittävästi aikaa. Jos emme halua epäonnistua uudelleen, niin meidän täytyy aloittaa työ pian. Tämä on todella vahva poliittinen sitoumus, muuten epäonnistumme. Tämä on sitoumus, johon osallistuvat markkinat, eurooppalaiset johtajat ja jäsenvaltiot. Sitten sanoitte, että näkökulmastanne Euroopan budjetin poliittinen johtajuus on tärkeintä ja se on teille tärkeämpää, jos aivan oikein ymmärsin kantanne. Se on tärkeämpää kuin summat, koska Euroopan budjetin määrärahat eivät ole niin suuret, mutta on enemmänkin kyseessä poliittinen suunnannäyttö ja äh, sanoit, että tällainen suunta puuttuu. Siksi hyvä kysymykseni kuuluu, mitä meidän tulisi tehdä äh, tilannetta parantaaksemme te sanoitte, että ehkä suuret jäsenvaltiot voivat tehdä sen yksi Mielestäni tässä on ristiriita Euroopan budjetin tärkeän roolin kanssa, nimittäin sen poliittisen suunnannäytön äh, kanssa. Siis loppujen lopuksi vain Ranska ja Saksa ja suuret jäsenvaltiot toimisivat. Eihän tämä ole eurooppalainen yhteinen lähestymistapa, mutta minun mielestäni me todella tarvitsemme sitä, jotta voisimme olla menestyksekkäitä tämän uuden strategiamme kanssa. Ja siksipä se, mitä te sanoitte minun mielestäni siinä sisällä oli jonkin verran ristiriitoja. Ehkä voisitte paremmin selvittää tätä. Kiitoksia. José Manuel Fernandes. José Manuel Fernandes. Muito bem. Muito obrigado, senhora presidente. Eu vou ser... Kestävä kasvu on alue, joka voisi tarjota omi, uusia omia varoja meille. Olemme puhuneet mm, energiaveroista, päästökaupasta, joten kysymyksenne kuuluu, eikö olisi hyvä idea, tämä kysymys on oikeastaan koko paneelille, eikö olisi hyvä ajatus, mitä tulee hiili lupiin, että jos jäsenvaltiot eivät niitä hallinnoi ja hoida, niin EU myös voisi tässä toimia niin, että päästökauppajärjestelmä, niin pääst ympäristölupia voitaisiin ottaa omiin varoihin ja minkälaisia muita aloitteita voitaisiin tehdä, jotka olisivat järkeviä ympäristön kannalta esimerkiksi energian alalla. Eikö olisi järkeä, että olisi tällainen energiavero käytössä, mitä minun tulee nämä uuden tyyppiset tulot täytyisi liittää siihen, että edistetään kestävää kehitystä. Sehän on tärkeä osa EUn 2020 strategiaa. Czeslaw Zikierski. W ostatnich latach doświadczyliśmy wyników. Sikierski. Viime vuosina olemme nähneet, miten rahoitusmarkkinat voivat toimia. Nyt näyttäisi siltä, että tämä toiminta rahoitusmarkkinoilla voi olla avointa, mutta – mitä kokemuksia, joita olemme keränneet rahoitusmarkkinoilta viime vuosilta, voitaisiin verrata energiamarkkinoihin. Energiamarkkinoilla energiansaannin turvaaminen on tärkeää. Lisäksi energialla on hyvin poliittinen. Se voidaan nähdä nyt hyvin selkeästi. Onko mahdollista että tämän tyyppiset markkinat toimivat. Sama koskee markkinoita. Voitaisiin sanoa, että oma tuotanto ei ole välttämätöntä, koska elintarvikkeita voidaan myöskin tuoda, mutta jos katsotaan globaalisti kysymystä, niin ilmastonmuutoksen kautta kohdataan monia, monia uhkia globaalisti. Selkeästi ruokaturva on vielä tärkeämpi kuin energian turvaaminen. Voimmeko siis todella ajatella, että hyväksymme tilanteen, jossa olemme riippuvaisia ulkoisista ruokamarkkinoista, elintarvikemarkkinoista? Tämä on kysymys, joka pitäisi ottaa poliittisissa keskusteluissa esiin. Ehkä olemme unohtaneet sen, miksi yhteiseen maatalouspolitiikkaan ylipäätään lähdettiin toisen maailmansodan jälkeen nälän takia, joka Euroopassa kohdattiin. Uusissa jäsenvaltioissa muistamme kyllä sen, minkälaista on elää oloissa, joissa on puutetta elintarvikkeista. Kysymys kuuluu siis, paljonko säätelyä tarvitsemme ja kuinka paljon voimme jättää asian vapaasti markkinoiden hoidettavaksi, oli kyseessä sitten elintarvike, ruokamarkkinat tai energia markkinat. Tämä liittyy tietenkin myös kustannuskysymykseen. Kohesiopolitiikka on kasvun pyrkivä politiikka. Yhteinen maatalouspolitiikka taas antaa meille tiettyä turvaa, että voimme ruokkia kansalaiset, mutta kysymys liittyy myöskin kansanterveyteen, kuten herra Rikas sanoi hetki sitten – Eli se, että tuotetaan tällaista julkista hyvää tavallaan. Minkälainen hintalappu tällaiseen tuotantoon voidaan laittaa, jotta saataisiin objektiivinen käsitys siitä, miten se on mukana vaikuttamassa kasvuun. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus voi olla merkittävä tekijä, kun puhutaan kasvun edistämisestä. Nyt puhumme energiasta, muutaman vuoden kuluttua varmasti puhumme vedestä. Varmasti puhumme vedestä hyvinkin pian. Ja minusta tuntuu, että meidän täytyisi nyt huolehtia siitä, että vesihallinta on ala, joka saa riittävästi rahoitusta, johon osoitetaan riittävästi tutkimusvaroja. Raimer. Kiitoksia. Minä en nyt halua kommentoida sitä, mitä kollega Paulsen sanoi mahdollisesti ää, ähm, maa, ää, ähm, maaperän viljelystä ilman auraamista on varmasti sellaisia äh, maaperiä, joita voidaan viljellä auraamatta, mutta sitten on sellaisia, joissa se ei onnistu. Se riippuu aina äh, tekniikasta ja äh, mm, tilanteessa. Kun minä opiskelin maatalousalaa, niin silloin opin, että maataloushinta on kulmakivi muiden hintojen suhteen. Eikö nyt ole niin, että meillä on jonkinlainen korrelaatio elintarvikkeiden ja energian hinnan välillä? Tässä syntyy uudenlaisia riippuvuussuhteita. Myöskin e, eihän tässä haluta kyseenalaistaa e, elen tarviketuotannon prioriteettia, mutta nykyään on ähm, sellainen tilanne, että kun hinnat ovat huonot, niin ehkä on kiinnostavampaa äh, tehdä äh, näistä elintarvikekäyttöön tarkoitetuista tuotteista polttoainetta ja mitä seurauksia tällä on, ja eikö ole niin, että kun puhumme hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä, niin mahdollisuus eh, hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, eh, tämä 20 prosentin vähentämis 20 vuoden aikana, niin se ei eh, eikö tuotannon tuottavuuden lisääminen onnistu, eikö sitä kautta onnistu tämä Ähm, hiilidioksidipäästön vähentäminen. Eli siis lehmä, joka tuottaa 10 000 litraa maitoa, on paremmassa asemassa kuin lehmä, joka tuottaa 5 000 litraa maitoa. Ja nyt herra Boltista kysyisin, että mitä konkreettisesti ehdottaisitte meille? Toisaalta meillä on nämä kolmen kertaa 20 prosentin suuret tavoitteet. Ja sitten meillä on se ongelma, että päästökauppajärjestelmässä meillä on täytäntöönpano-ongelmia, ne olemme aliarvioineet. Miten voimme toimia jo olemassa oleviin määrärahoihin, jotta nämä tavoitteet saavutetaan? Ja miltä energiasekoituksen tulisi näyttää myöskin tutkimuspolitiikan näkökulmasta? Kiitoksia. Vagero. Yeah, thank you very much. And... Kiitoksia. Niin, tarkkailijana tässä istunnossa on mielenkiintoista, miten paneeli aloitti tehokkaasta kasvusta, vihreämmästä kasvusta, sitten päädymme maatalousajatteluun. Tämä heijastelee minulle sitä asiaa, kuinka vaikea on muotoilla toimintamalleja, politiikkoja ja muuttaa vanhoja uusiksi. Tämä vain tällaisena huomiona. Nyt annan puheenvuoron panelle. Aloitan tuossa järjestyksessä herran Eigenhover, sitten Rygas ja Vera Boltz, mutta ehkä jälleen sanon, mitä odottaisin nyt teiltä, koska jotkut kysymykset kohdennet osoitettiin enemmän joillekin tässä palansa kuin muille. Ja jos vaikka eräs rouva, joka puhui maatalousta ja elintarviketuotannosta. Ehkä tämä kysymys oli pikemminkin herra Riikaselle. Helga trüppel eh, kysyi herra Eikenhofer, tuli selväksi sitten puolalainen kysymys. Haluaisin kuulla, että tässä herra Eikenhofer hiukan enemmän, koska tässä tuli tärkeä kysymys omista varoista. Kun olet se varsinainen realistinen, niin en näe minkäänlaista mahdollisuutta EU-verolle, vaikka kuinka sitä pitäisin. Ehkä panili voisi tähän myös vastata. Ja sitten jäljellä oleva romanilainen kysymys ilmeisesti. Se taitaisi olla herra Boltsille, miten voimme oppia rahoitusmarkkinoista ja energiamarkkinoista ja miten saamme tällaista markkinavetoisen rakenteen aikaan. Tästä haluaisin kuulla hiukan enemmän. Ja sitten vielä puhuttiin energian ja elintarvikkeiden välisestä suhteesta. Tämä tavallaan on synteesi vähän kaikille. Joten herra Egenhofer aluksi. Now, uh, yeah, uh, there were... Selvä, kiitos. Minulle osoitettiin useita kysymyksiä ihan suoraan. En haluaisi mitenkään vähitellä EUn 2020 strategiaa sanomaan, että tässä on lueteltu toimimukset, joita jo haluaa tehdä. Ja väärinkäsityskin siinä, eli tarkoitin tätä komissiota. Tämän komission julkilausuma siitä, mitä komissio haluaa tehdä, mutta sitä ei pitäisi ehkä sotkea nyt suunnitelmaan tai syntyykään tästä liikaa toimintaa, siirrytään toimimaan tavallaan vähän kaikilla aloilla ja näin on nähty tietenkin, että kävi Lissabonin strategialle. Jutuudesta eri teknologioista meidän on pidettävä myöskin mielessä se, että Kiina on valtava maa. Ja me olemme aika pieni siihen verrattuna. Kiinan markkinat kasvavat isommaksi kolme kertaa enemmän ihmisiä. Talous kasvaa siellä valtavan nopeasti. Mitä se tarkoittaa, että Kiina on johtavassa asemassa tuulivoiman alalla? Siksi, että tuli turbiineja käytetään enemmän tai siksi, että teknologia tulee Kiinasta. Tämä ei ole kaikki ihan selvää, mutta varovaisuutta pyydän lukujen osalta. Olemme julkaisseet kirjan ilmastokysymyksistä hiljattain ja siellä ihan selkeästi osoitetaan, että kiinalaisten hiilioksidipäästöt viennissä ovat viisi kertaa korkeammat kuin Euroopan. Eli toivon, että suhtaudutte varovaisesti tähän tehokkuuteen Kiinan osalta. Sama koskee Intiaa ja usein verrataan Yhdysvaltoihin, joka selviää tässä vertailussa ihan hyvin, vaikka sitä ei pidetä ympäristötehokkaana yleensä. On näyttää mikä indikaattori tahansa, mutta ne saattavat olla vähän harhaanjohtavia. Ilmastonmuutoksesta tiukat linjat ja sitten sanottiin, että haluamme olla teknologisesti johtajana. Tämä on tilanne, jossa olemme nyt. Meidän pitäisi olla vähän varovaisia, kun Euroopasta ei voi tulla kaiken teknologian johtaja. Voisimme olla johtava, voimme jonkun teknologian osalla integroidut teknologiat. En tiedä, miksi meidän pitäisi olla aurinkovoiman osalta johtava. Aurinkopaneeleista tulee hyödykkeitä, joita voidaan helposti ostaa rajan yli. Ei ole mitään syytä Euroopan toimia tällä alalla. Me menetämme kilpailukykyä, kun emme ole kilpailukykyisiä. Tuuli voimalla taas. Näitä turbiineja ei niin helposti lähetetä Kiinasta tänne. Integroidut prosessit, raskaat materiaalit joiden niiden alalla voisimme olla sopivampia. Se, että budjetilla on tärkeä suuntaa antava tehtävä. Ehkä tässä oli väärinkäsitys. Totta kai on tärkeää, että budjetti ohjaa oikeaan suuntaan. Jos se ei niin tee, niin varoja laitetaan väärään paikkaan. Suunnan antaminen on tärkeää maille, kohesion maille – Ehkä jos puhumme maista, jatkavat reunamilla, jos kannustimet ovat oikeita, niin nämä taloudet, jotka ovat vähän köyhempiä, siirtyvät matalan hiilen talouden suuntaan, eikä ainoastaan rikkaat, jotka ovat sitä mieltä, että siihen on varaa. En haluaisi sanoa, että raha ei ole tärkeää, mutta haluaisin, että olemme realistisia. Kaiken tärkeintä on poliittinen suunta ja sitten – voidaan puhua muusta. Yhteisöaspekti EU-rahoituksessa. Jälleen meidän pitää tehdä ero. Kohesio-osassa tietenkin tämä on hyvin selvästi eurooppalaista rahaa, jota käytetään kaikkiin maihin, mutta kehityksen ja tutkimuksen erinomaisuuden huippuosaamisen haitekin osalta, kuten eräs myös esitti, johtavat voimat löytyvät joistain suurimmista jäsenvaltioista ja meidän täytyy hyväksyä tuo tosiasia. Eikä toimia yltiöoptimistisesti ajatellen, mitä etua on korkean teknologian mailla. Halusin vain todeta tämän tosiasian. Hmm. Omiin varoihin ja päästökauppaan, olisiko kyse omista varoista. Me olemme ajatelleet tuota raportissamme maaliskuulta 2008 esitimme tämän selkeän kannan. Tuo raportti on kaikkien saatavilla ja selkeää on, että jos puhutaan uusista omista varoista, niin tuo olisi ensimmäinen, joka tulee mieleen. Se tarkoittaa, että se vastaa kaikkiin kriteereihin, jotka koskevat eurooppalaista tulopuolta – mutta Andres Piirin linja, me olemme analysoineet tämän ja nyt teidän tehtävänne poliitikkoina tehdä päätöksiä. Pahin pelkään, että tämä päätös ei ole ihan edes Euroopan parlamentin käsissä. Pidemmällä aikavälillä totta kai tämän päästään, mutta lyhyellä aikavälillä tämä on kyllä hankala taistelu käytäväksi. Enkä usko, että minulla on enempää sanottavaa tähän. Kiitos.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 Siksipä tutkimuksella ja kehityksellä on tärkeä rooli ja näitä teknologio- näiden teknologian parantamisessa ja lopulta mahdollistaa se, että näitä teknologioita voidaan käyttää maataloudessa koko EU-ssa. EU-ssa näitä valintoja tulisi tietenkin tukea budjettimäärärahoin. Toinen kysymys on se, että maataloustuotanto johtaa myöskin jätteiden tuotantoon. Tämä ei ole kovinkaan tehokas prosessi vielä ja uskon, että paljon voidaan tehdä EU:ssa. Ja tutkimuksella ja kehityksellä tulisi tätäkin asiaa edistää viljan hinta indikaattorina hinnoille. Näin on tapahtunut, näin se toimi 90-luvulla, mutta paljon on muuttunut sen jälkeen. IT-teknologian ja globalisaation ja pääoman vapaan liikkuvuuden takia maatalousmarkkinat ovat keinotteluille herkät, kuten monet muutkin markkinat. Ja sitten elintarvikkeet ja energia tai uusiutuva energia, jota tuotetaan kasveista. Jos raaka-aineet ovat kalliita, niin silloin tuotteet eivät tätä kovinkaan paljon pohdi, mutta jos hinnat ovat alhaalla, niin silloin maanviljelijät etsivät muita tulonlähteitä, he haluavat monimuotoista ja ovat valmiita myymään muualle tuotteensa. Mitä Yhdysvallat sitten tekevät? Siellä on otettu käyttöön lakeja, joilla tuetaan maatalous tuotantoa, joka on korvamerkitty energiatuotantoon. Ja varmistetaan, että tämä on tuottavaa johtuen suurista tuista. Joten paljon voidaan tehdä myöskin tutkimuksia kehityksen saralla. Ja meidän tulisi kaikkien muistaa, että ruoka ja kansalaistemme ruokkiminen sen tulisi olla etusijalla verrattuna muihin käyttökohteisiin, ja tämä liittyy myöskin vuosituhannen tavoitteisiin. Okay, thank you. Uh, <clears throat> maybe first... Kiitoksia. Ehkä ensin kahdesta. Toimivatko energiamarkkinat? Voin vain sanoa, että olen vakuuttunut, että kyllä. Meillä on aika monia esimerkkejä, joissa huolimatta isoista monista ongelmista, sirpaloitumisesta, hajautumisesta, hallituksen interventiosta, vieläkin ne toimivat aika hyvin tällä hetkellä. Ja aika hyvä graafinen esimerkki on Euroopan kaasumarkkinat. Huolimatta kaikista tuottajista, Venäjästä, Norjasta ja muista suurista kaasuyrityksistä, jotka taistelevat pitkän, pitkistä sopimuksista. Hinnat ovat liikkuneet varsin eri tavalla nyt. Meillä on nyt kohdemarkkinat kaasulle 30-40 prosenttia alemmalla tasolla kuin pitkän aikavälin öljyn indeksihinnat suuressa osin Eurooppaa. Ja tämä jo huolimatta siitä, että isot yritykset tätä vastustavat. Siis energiamarkkinat toimivat, mutta tarvitsemme sääntelyvalvontaa ja komissio ilmeisesti ensi viikolla julkistaa uuden lainsäädäntöehdotuksen energiamarkkina valvonnasta ja avoimuudesta, koska energiamarkkinat ovat niin kuin monet muutkin hyödykemarkkinat, niitä ei hyvin valvota ja säännellä tällä hetkellä. Tarvitaan jonkinlaista tehosta rajoitettua sääntelyä, mutta jos on kunnolla säännellään ja ne ovat kunnolla avoimet ja tarpeeksi laajat, täytyy olla ylittää yhden maan koko, tarvitaan Euroopan laajuista ainakin alueellisuutta, niin silloin ne kyllä toimivat. Olen vakuuttunut siitä, että tämä tuo hyvin, reagoi kysyntää tarjontaa ja antaa hyviä signaaleja tuotteille, kuluttajille ja muille. Silloin säästään energiaa, kun se on kallista, eikä säästetä vääristä paikoista, jos yhden tyyppinen energia on halvempaa. Sitten kysymys siitä, mitä oikein pitäisi tehdä. Tämä tietenkin on aihe, johon menisi enemmän kuin viisi minuuttia, mutta Mielestäni on joitakin alueita, joilla eurooppalaiset aloitteet olisivat todella tervetulleita, joissa ei voi mennä pieleen. Erityisesti energiaverkkojen kohdalla on selkeä tarve parantaa näitä ennen sähkön kantaverkkoja, että voitaisiin ottaa mukaan enemmän uusiutuvaa energiaa. Me olemme jo rakentaneet paljon erityisesti tuulivoimaa ja meidän täytyy li- liittää tämä tärkeisiin kysyntäkeskuksiin Euroopassa ja tämä vaatii joitakin investointeja ja jotakin tässä tarkoittaa ehkä 20-30 miljardia vuodessa seuraavan 30 vuoden ajan. Ja mikä tahansa tuki, jota tässä voidaan antaa, on tervetullut eikä sitä hukattaisi, haaskattaisi. Saavutamme sitten 2020 tavoitteemme tai vain osittain. Esimerkiksi sitten toinen asia, mikä tahansa tuki, energiantuotanto, joka ei perustu polttoaineisiin. Tässä on kyse siis aurinko, tuuli, energiasta, mutta myös siitä, että saadaan tällaista eh, aurinkolämpöenergiaa, se on paljon tehokkaampaa kuin nämä aurinkopaneelit. Mikä tahansa, joka ei vaadi polttoainetta, se myös ratkaisee maataloustuotanto-ongelmaa. Ja lopuksi, jos tarkastellaan kansainvälistä energiaraporttia, joka muutama viikko sitten julkaistiin, niin meillä täytyy olla hiilidioksidivapaata sähkön tuotantoa vuoteen 50 mennessä, jos haluamme ollenkaan onnistua hiilidioksidipäästötavoitteissamme. Ja tämä on erittäin kunnianhimoinen asia hoitaa. Mikä tahansa, koska kuva tähän suuntaan, että ei ole mitään polttoaineita, jota käytetään sähkön tuotantoon, ja tehokkaasti käyttäisiin myös sähköä, niin se on varsin tervetullutta. Ja sitten tutkimuksesta ja kehityksestä mielestäni tällä hetkellä Eurooppa hiukan liikaa korostaa uusiutuvan sähkön tuotantoa ja tutkimuksen ja kehityksen tällä asialla. Tietysti se on huono asia, erityisesti kun tutkitaan aurinkoenergiaa ja aurinkopaneelta, mutta Eurooppa on kuitenkin erittäin järjestäytynyt alue ja on korkea teknologian taso monin paikoin. Me voisimme siis keskittyä enemmän kysymyksiin, kuten älykkäät kaupungit tai energiatehokkuusjärjestelmät, ei vain sähköjärjestelmät, vaan, energiatehokkuusjärjestelmiä voitaisiin keskittyä, jossa yhdistettäisiin tietoteknologia, tehokkuusteknologia, jotta saataisiin ihanteellista käyttöä energialle, jota meillä on Tämä on ehkä sellainen alue, jota muiden maiden ei ole niinkään helppo vallata esimerkiksi kaukoissa, koska tarvitaan erittäin hyvin toimivaa infrastruktuuria, tietotekniikka käytössä, etälämmitysjärjestelmiä ja niin edelleen, ja niin edelleen. Jos keskitymme hiukan enemmän näihin integroituihin energian ihannekäyttöihin, älykkäisiin kaupungin älykkäisiin kantaverkkoihin, niin tämä ehkä todennäköisesti olisi kilpailun kannalta paljon tehokkaampaa kuin jos keskitymme halvempiin aurinkokennoihin tai tuulivoimaan. Että todennäköisesti ei rakenneta Euroopassa, koska ei ole moniakaan sähkö, sähkö elektrisia osia, joita helposti helposti voidaan täällä rakentaa. Miksi voisimme tuottaa tätä halvemmalla kuin kaukoidässä? On joitakin markkina-alueita, joita kannattaa tutkia, joita pitää tutkia ja kehittää enemmän, eikä keskeytyä vain uusiutuvan energian tutkimukseen. Se on tällaista globaalia toimintaa, mutta tällainen järjes, organisatorinen keskittyminen, tässä Eurooppa ehkä pärjää paremmin kuin monet muut mantereet. So thank you very much to all the panelists and to all the speakers. To... Kiitoksia kaikille panelisteille ja puhujille. Kiitoksia Rodrigasille, Boltitsille ja Egenhoferille. En nyt halua tehdä tässä laajaa yhteenvetoa, mutta äh, kun olemme keskustelleet melkein kaksi tuntia, niin äh, olen sitä mieltä, että yhteisillä energiamarkkinoilla on paljon asioita, joita voitaisiin tutkia. Ja kuten täällä kaikki ovat sanoneet, jos Eurooppa pystyisi yhdistämään uudet sähköverkot, saada uusiutuvat energiamuodot sinne mukaan, tehdä niistä markkinajohtoiset, saada hyvä tasapaino elintarviketuotannon ja biopolttoaineiden välillä, niin mielestäni on paljonkin syytä sille, miksi tämän sanon, koska ne ovat kaikki asioita, jotka todella vaikuttavat kansalaisiin joka päivä. On kyse lämmityksestä, asumisesta, siitä, miten he elävät, mitä he syövät. Ja jos Eurooppa tarvitsee uuden juonen, niin se energiapolitiikka voisi sen tarjota. Ja toivottavasti Euroopan parlamentti voi toimia tässä ja luoda hyvät uudet energiamarkkinat. Äh, danken. Kiitos. Minäkin haluaisin asettaa sydämelliset kiitokset puhujille. Tällaiset paneelit tuovat meille jännittäviä näkökantoja. Ihan aluksi, kun ajattelin tuota otsikkoa, niin olin hyvin yllättynyt, että lähdettiin energiapolitiikkaan, kun olin enempi ajatellut, että puhuttaisiin maataloudesta ja maatalouteen liittyvistä seikoista, mutta tällaiset kuulemistilaisuudet, vaikka olemme käsitelleet aiheita niin pitkään, niin nämä ovat hyviä, yllättäviä tilaisuuksia, siksi kiittäisin kaikkia. Toivon, että esittelijä nyt kuuntelee, koska hänen tehtävänsä on nyt ensimmäisen kuulemispäivän päätteeksi esittää loppupuheenvuoro ja johtopäätöksensä tältä ensimmäiseltä päivältä. Nyt vielä kerran muistuttaisin siitä, että heti kun kokouksemme päättyy kello puoli seitsemältä, ensimmäinen kuulemispäivämme päättyy, niin voimme nauttia koktailit tuolla salin ulkopuolella. Gracias, presidenta. <clears throat> Como es normal después de Kiitos puheenjohtaja. Varmasti ymmärrätte, että kun olen kuullut tällaisia todella huippuesityksiä, niin minun esittelijän ominaisuudessa esittämät johtopäätökseni tuskin heijastelevat sitä, miten erinomaisia ajatuksia olemme alustajilta kuulleet. monissa tapauksissa heidän puheenvuoronsa olivat selkeässä ristiriidassa esittelijän ajatusten kanssa. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen kuulemistilaisuus. Olen merkinnyt tarkkaan muistiin kaiken kuulemani ja tulen huolehtimaan siitä, että työasiakirjani heijastelee näitä tällä esitettyjä puheenvuoroja. Olen kuulleet kahta eri paneelia tänään iltapäivällä. Esittelijänä minun tehtäväneni on esittää alustava työasiakirja parlamentin asiakirjana ja aiheena siis tulevat rahoituskehitykset. Ja kun olen kuunnellut panelistia ja erityisesti ensimmäistä paneelia, niin ajattelen vielä tarkemmin Eurooppa 2020 strategiaa, kun tulevista rahoituskehyksistä puhutaan. On asia, missä EU ei voi epäonnistua. Jos EU 2020 strategia epäonnistuu, niin se johtuu sitten siitä, että jäsenvaltiot ovat kunnolla osallistuneet tai että emme ole pystyneet määrittelemään budjettia riittävää talousarviota, joka voidaan helposti tunnistaa ajatellen eri tavoitteita strategiassa, niin silloin Tämä oli se aikamoinen epäonnistuminen Euroopassa, erityisesti kun strategian tarkoituksena, niin kuin on sanottu, on parantaa kilpailukykyä ja kasvua unionissa. Älykäs kasvu edelleenkin on vaikea palapelin pala ottaa mukaan seuraaviin rahoitusnäkymiin kun keskustellaan näistä työasiakirjoista, osoittavat, että eivät edes kommi tässä valiokunnassa ole yksimielistä kantaa asiasta. Jos suuremman kasvun pitäisi olla tästä horisontaalista liikettä, joka ottaa käyttöön erilaisia olevassa olevia rahastoja, rahoitusvälineitä budjetista vai tarvittaisinko oma tavoitteensa erillinen pilari tuleviin rahoitusnäkymiin. Tätä pitää pohtia tietysti myös tässä surevaliokunnassa ja miettiä, mitä panostajat ovat sanoneet. Tämä oli varsin mielenkiintoista, mitä olemme kuulleet. Minä itse, mitä tulee tähän investointikysymykseen, tutkimuskysymykseen, mikä tulee olemaan tulevaisuudessa, kun kohesion ja osaamisen välillä tällainen tavalla jännitettä, mikä tämä suhde tulee jatkossa olemaan. Ja kun ajatellaan tutkimuspolitiikkaa yleisesti, kaikki kilpailupolitiikka, sehän rahoitetaan aika pitkälti kohesiopolitiikasta. Tämä pätee rahoit- näihin rahoitusnäkymiin, mutta jos haluamme löytää yhteyden 2020-strategian ja tulevien rahoitusnäkymien välillä, niin sitä sitten täytyy määritellä ja selkeästi kuvata, mihin määrin kohesiopolitiikan pitäisi olla riippumatonta innovaatio- ja tutkimuspolitiikasta. Ehkä kun ajatellaan esimerkiksi sitä, että seitsemäs puitelma voitaisiin rahoittaa niistä alueista, joilla on osaamista, kun taas rakennerahoita tässä muodossa ja tulevaisuuden muodossaan, niin se pitäisi keskittyä kohesioalueisiin. En tiedä. Tämä on osa tätä huolta ja ongelmakenttää, jota täälläkin on otettu esille tässä paneelissa. Sitten on yksi ongelma, tai kysymys, jos tavansa yksimielisiä, niin mitä seuraavien rahoitusnäkymien pitäisi keskittyä koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioon. Jos äh, kiinnitän huomiota kaikkiin panelisteihin, he ovat, miten he ovat käyttäneet miljardi euroa, niin juuri näihin kysymyksiin. Kun näin monet tärkeät asiantuntijat ovat samaa mieltä siitä, mihin rahat kuuluu panna, niin kyllä siinä joku järki täytyy olla. Näin ollen kiintämme tähän todella, otamme tämän huomioon ja kiintämme suurempaa huomiota koulutuksen, tutkimuksen ja kehityksen välisen yhteyteen seuraavissa rahoitusnäkymissä. Sitten paneelin kommentit. Kestävyydestä sitten huomattavia muutoksia tarvitaan energiasektorille. Meitä huolestuttaa tämä myös, koska osa seuraavista rahoitusnäkymistä – korvaava, korjaavat virheitä, joita on tehty tämänhetkisissä rahoitusnäkymissä, jossa ei riittävästi rahaa annettu Euroopan laajuisiin verkostoihin yleisesti, Ei aivan erityisesti mitä tuli energiainfrastruktuurin rakentamiseen näihin TENS-verkostoihin. Oikeastaan rahoitusta ei ole ollut ollenkaan, ja tämä kyllä pitää korjata jatkossa. Edelleen käy selväksi, että kaikki korostivat sitä, että kun rahoitetaan Euroopan unionia, niin budjetin pitää olla tavallaan vipuvaikutuksena ajatellen tulevia investointeja. Energiainfrastruktuuriin jo on olemassa tällaista keskustelua, jota me käymme täällä. On kyse sitten eurobondeista tai euroobligaatioista tai yksityisen julkisen sektorin kumppanuuksista. Tässä on selvää, että surevaliokunta tulee tutkimaan syvällisemmin näitä mekanismeja, samoin kuin päästöoikeuksissa oli tavallaan uusi tapa rahoittaa energiainfrastruktuureita. Tämä on uusi voimavara, niin kuin joku kollega täällä sanoikin. Sitä pitäisi todellakin käsitellä ja ottaa tämä asia esiin. Vuoteen 15 mennessä pitää todellakin pohtia tässä strategiaa. Ja sitten miten muutetaan sitten yhteistä maatalouspolitiikkaa jatkossa ja miten se liittyy kestävään kasvuun, on selvää, että tämä liittyy yhteisen maatalouspolitiikan sen uudistamisen, jonka komissio aloitti hetki sitten, ja tämä liittyy myös uuden politiikan tavoitteeseen, mitä tulee ener- en- äh, elintarviketurvaan ja miten lisätään maataloussektorin kilpailukykyä. Ja lopuksi erittäin tärkeä väline budjettipolitiikassa ovat kannustimet, joilla kannustetaan kestävään maatalouteen, kestävään kasvuun ja pitää tehdä tällainen kustannushyötyanalyysi silloin, kun suunnitellaan maatalouspolitiikan uudistuksia tai energiapolitiikan uudistuksia. Nämä kaikki pitää ottaa esille tulevissa rahoitusnäkymissä. Näitä ei ole vielä täysin selvennetty. Tämä tehtävähän kuuluu poliitikoille. Heidän pitäisi jakaa resursseja ja tehdä näitä päätöksiä näillä eri sektoreilla, mutta tietenkin panelistit täällä ovat herättäneet tavallaan uuttakin huolta. Ja tästä on hyötä tässä luossa prosessissa, johon nyt ryhdymme. Ja sen tämä on ollut oikein hyvä tilaisuus. Sain, oli hyvä idea saada nämä eri asiantuntijat puhuvaan europarlamentaarikoille. Kiitoksia. Kollegin, äh, und Paljon kiitoksia, hyvät kollegat, hyvät vieraat, hyvät naiset ja herrat. Olemme nyt selvinneet ensimmäisestä päivästä. ja olemme nähneet, että Lisabonin strategialla emme oikein saavuttaneet tavoitteitamme, mutta olemme optimistisia Eurooppa 2020 strategian suhteen. Ja yksi asia on minulle nyt jo selvää, ja uskon, että tämä koskee kaikkia. Jos me emme pysty sopimaan oikeista toimenpiteistä, jotta voisimme toteuttaa Euroopan 2020 strategiaa. Jos emme saa riittävää budjettia täytäntöönpanoa varten, niin silloin se ei varmastikaan riipu Euroopan parlamentista. Ja nyt haluaisin kutsua kaikki koktailille.